Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, toivon mukaan teillä on kaikilla ollut hyvä kesäloma ja olette tulleet uusin voimin takaisin parlamenttiin. Me äänestämme tänään budjetista. Sen lisäksi keskustelemme äh, lentoliikenteestä. Ja tänne on ilmoittautunut niin paljon ihmisiä, että meillä on tässä vieressä vielä kuunteluhuone niin, että jokainen löytää paikan, jossa on mikrofoni. Sitten vielä esityslistasta sen verran, että esityslista luonnos voidaan katsoa hyväksytyksi vai onko jollain vastalauseita. Ei näytä olevan. Sitten meillä on edellisen kokouksen pöytäkirjat. Te olette kaikki saaneet ne kirjallisena ja mikäli kellään ei ole mitään vastalauseita, niin katsomme myös ne hyväksytyiksi. Onko kellään vastalauseita? Eipä näytä olevan. Ja koordinaattoreiden päätökset 22.7. on myös lähetetty teille kirjallisesti ja mikäli teillä on niihin huomauttavista, niin eh, tänään kello viisitoista mennessä tehkää nämä huomautukset. Muuten myös koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt sitten siirrymme ensimmäiseen eh, budjettiäänestykseen. Kysymys on eh, Roberta Zielen mietinnöstä. Nyt täytyy ensin selvittää, onko kaikilla äänestyskortit mukana ja teemme koeäänestyksen.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 Ist sonst noch wo ein defekt? Hier auch? Onko täällä rikkinäisiä äänestyslaitteita? Mhm. Können wir nochmal testen? Testataan vielä kerran. Nein. Gibt es jetzt noch Probleme? Onko kellään ongelmia? Onko kaikki kunnossa? Aa, siellä on vielä ongelmia. Nostakaa kortti pois sieltä laitteesta ja koittakaa uudelleen. Toimiiko nyt? Toimiiko? Hm? Wer, organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Universitätsvertreter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 Hyvä. Lähdemme äänestämään. Tarkistus 6624. Puolesta kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 6623 on vedetty takaisin. 6625 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6629 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Onko täällä vielä henkilöitä, joilla ei ole äänestyskorttia mukana? Eli toimii. Hyvä. Eli kaikki toimii. Hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. SND-ryhmällä on yksi äänestäjä liikaa. No niin, nyt äänimäärät täsmäävät. Eli äänestys päättyy. 34 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi 6649. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6604 ja 30 raukeavat. 6650 ja 05 ja 31 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 6627 ja siihen on suullinen tarkistus. Onko kellään vastalauseita tähän suulliseen tarkistukseen? Näin ei näytä olevan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tämä tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 22 vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. 6651 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa. 6, 6, 3, 2 ja 7. Ei. Puheenjohtaja korjaa. 6652. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 07 raukeaa. 6653. Eh, No, no entiendo por qué la 6632... En ymmärrä, mitä 6632 tapahtuu ja sille toiselle, joka on yhteensopiva sen kanssa. Niistä ei äänestetty. Me äänestimme 6611. Se oli yhteensopiva 6632 kanssa – ja 667, ja se oli yhteensopiva juuri äänestämämme tarkistuksen kanssa. Ja. Weil 51 angenommen war. Weil 51... Siksi, että 6651 hyväksyttiin ja sen vuoksi 6606 raukesi. kuusi ei.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 kanssa yhtäpitävä, niin tulisi raueta mielestäni automaattisesti. Äänestyslistassa sanotaan, että nämä vastaavat toisiaan. Weil die alle drei zusammengehören. Ne kaikki kolme kuuluvat yhteen ja 6651 hyväksyttiin. Kuusi kuusi viisi kaksi. Das war, das war, das war das haben wir. Okay. 6653. 6653. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6608 raukeaa. Sitten suullinen tarkistus 6628. Onko tähän huomautettavaa? Ei ole. Äänestämme äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6654. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 6655 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6611 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6612 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Wes EVP hat zwei zu viel. EPPllä on kaksi äänestäjää liikaa. Das sind wir ja gewohnt. Ich dachte, es hätte sich alles geändert. Also. No niin, nyt, toimi, nyt, nyt äh, luku täsmää. Eli äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt ja se on hylätty. 66 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6613 raukeaa. 6638 Ai, se raukeaa myös. 6602. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6657. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6618 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6659 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6617 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme, oletettavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. EPPllä on yksi liikaa. Nyt taas toimii. Voihan sitä aina yrittää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6643 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6601 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6618 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6626 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6660 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6661 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6662 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6663 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6664 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6603 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6678 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistukset lausuntoluonnokseen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kompromissi tarkistus yksi Äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme se koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. epp on jälleen yksi liikaa. Vieläkin. Siellä on vieläkin yksi liikaa. Vieläkin. No nyt täsmää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Äänet puolesta. 12. Äänestämme kohdasta 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Eli tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys on päät... Ei, seis. Jälleen EPPllä on yksi liikaa. Äänestys on yhä vielä auki. Niin, he vain yrittävät uudelleen ja uudelleen. Tarkistus 12. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 ja suullinen tarkistus. Onko siihen huomauttamista? Ei näytä olevan. Eli äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äh, loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Darf ich nicht vergessen. EVP wieder ein EPPllä jälleen yksi liikaa. Nyt äh, luvut täsmäävät. Äänestys on päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty 41 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää. Kiitän sydämellisesti esittelijä Robert Siileä. jetzt kommen wir zur nächsten Sitzung, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Sitten seuraava esityslistan kohta. Kysymys on keskustelusta asiantuntijoiden kanssa lentoturvallisuudesta. Miten? Ja toivottaisin tervetulleeksi herra Frank Brennerin, joka on Eurokontrollin pääjohtaja, Salvatore Shakitano, äänsinkö tämän oikein, Shakitano, joka on Ika, ähm, Ekakin äh, pääsihteeri ja sitten Carlo Bono Iatasta, joka joka äh, on siis siviiliilmailun, kansallisen siviiliilmailun äh, järjestöstä ja sitten lentoturvallisuusvirastosta. Olen iloinen siitä, että olette tulleet Ja koskapa meillä ei ole täällä tarpeeksi paikkaa, niin meillä on tuolla viereisessä salissa myös äh, mahdollisuus seurata tätä kuulemista ja sinne, sinne kuuluu myös tulkkaus. Ja haluaisin aloittaa. Äh, puheenjohtaja, hyvää huomenta. Puheenjohtaja, hyvää huomenta. Haluaisin nyt tietää teiltä, millä tavalla tämä kohta on nyt järjestelty ja kerronkin miksi kysyn tätä. Sen vuoksi, että tässä on nyt järjestöjä, jotka saavat äh, puheenvuoron ja sitten he pitävät äh, puheita kauan ja kauan ja heillä on todella paljon kaiken näköisiä kalvoja ja papereita ja kertovat mitä he tekevät ja kuinka he toimivat ja mitä kaikkea he puuhastelevat. Ja puhuvat vaikka tunnin. Sen haluaisin tietää, kuinka paljon aikaa te olette tarkalleen antaneet näille neljälle järjestölle esitellä asiansa sen vuoksi, että tässä on kysymys äh, ilmailuturvallisuudesta, mutta me tiedämme kaikki, että tämä koko kokous on järjestetty Malaysia Airwaysin onnettomuuden vuoksi. Joten haluaisin nyt tietää, kuinka paljon aikaa nämä herrasmiehet saavat, koska minä haluan, että meillä on tarpeeksi aikaa keskustella kollegoiden kesken, joten ehkäpä ystävällisesti vastaatte kysymykseeni. Da kann ich, da kann ich Sie beruhigen. Wir haben uns das so gedacht. Voitte olla rauhallinen. Me olemme kutsuneet neljä kollegaa tänne tai asiantuntijaa, eikä todellakaan ole annettu tuntia jokaiselle, koska jokainen saa puhua seitsemän minuuttia. Ja kun kaikki neljä on, ovat esittäneet näkemyksensä, sen jälkeen on koordinaattoreiden vuoro ja sen jälkeen sitten lisäkeskustelukierros, johon kaikki voivat osallistua. Hyvä. No niin, asia on selvitetty. Ja nyt Frank Brenner saa ensimmäisenä puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Distingu Kiitos puheenjohtaja, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo olla täällä tänään ja osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Eurocontrol on eurooppalainen järjestö, joka pitää huolta Eh, ilmanavigoinnin turvallisuudesta ja olemme iloisia voidessamme tukea teitä tässä julkisessa kuulemisessa. Haluaisin esitellä verkkojohtajan, koska olen palaamassa tähän tehtävään. Se on tehtävä, jota Eurocontrol eh, hoitaa ja sitä hoitaa tällä hetkellä Joe Santana, joka sitä tällä hetkellä eh, hoitaa. Hän istuu tässä vieressäni. Minulla on tässä muutama kalvo ne johdattelevat meidät Äh, lennon äh, johdon hallintaan Euroopassa. Eurocontrol on hallitusten välinen äh, järjestö. Siinä on 40 jäsenvaltiota ja jäsenyytemme on siis laajempi kuin EU28. Siihen kuuluu maita, Ukrainan kaltaisia maita ja tästä syystä me kutsummekin Eurokontrollin jäsenyyttä yleiseurooppalaiseksi jäsenyydeksi. Tänään me tarkastelemme meidän rooliamme ja verkkojohtajan roolia ja se määritellään yhtenäinen ilmatila asetuksessa vuodelta 2004. Siinä sanotaan, että meidän täytyy varmistaa lennonjohdon asianmukainen toiminta. Sitten meillä on asetus 677 vuodelta 2011, jossa verkkojohtaja on vastuussa siitä, että tuotetaan tai tarjotaan suunnitteluun ja operationaalisiin toimintoihin johdonmukainen lähestymistapa. Tämä verkosto tukee eri operationaalisia sidosryhmiä. Tämä verkosto tukee eri sidosryhmiä silloin, kun ne suorittavat velvoitteitaan ja se tukee myöskin eri yksiköitä, joille on annettu tehtäväksi onnettomuustutkinta. Nämä ovat siis suoria sitaatteja asetuksesta. Verkkojohtajat kehittelevät eurooppalaisen eh, reitin kontaktiverkoston ja hallinnoivat myöskin lentoliikennettä kautta Euroopan. Verkkojohtajat ovat mukana myöskin kriisin koordinointiyksikön toiminnassa eurooppalaisella tasolla. Tämä rakenne eh, luotiin eh, Islannin aika edellisen tulivuoren purkauksen aikaan. Tarkoituksena on varmistaa ajankohtainen tiedon välitys. EASA on osa tätä elintä ja myöskin Euroopan unionin komissio ja muut sidosryhmät ovat mukana. Se koordinoi reaktiota esimerkiksi ilma, tulivuoren purkauksiin ja ilmatilojen sulkemiseen. Aikaisemmin me olemme aina saaneet paljon tukea Euroopan parlamentissa, kun me olemme luoneet näitä rakenteita ja me olemme myöskin saaneet, me odotamme, että parlamentilta saamme lisätukea, kun me ryhdymme viemään eteenpäin yhtenäinen ilmatila kakkospakettia, jossa vahvistetaan verkkojohtajan roolia. Eli haluaisin kiittää teitä jo tästä ja osoittaa teille ajattele, kuinka tärkeää tämä tuki tulevaisuudenkin kannalta on meille. Haluaisin puhua ilmatilan rakenteesta ja siitä, miten se on Euroopassa järjestetty. Tämä on kaavio, jota hädintuskin pystyy lukemaan, koska siinä on niin paljon viivoja. Nämä viivat osoittavat niin kutsutut ilmareitit Euroopassa. Kyse on rakenteesta eri pisteiden välillä. Se on tällainen hämähäkin verkko eri reittien välillä. Nämä ovat niitä reittejä, joita ilmatilan käyttäjille tarjotaan. Tämä on hyvin monimutkainen rakenne, joka mahdollistaa sen, että lennot voivat olla niin suuria kuin mahdollisia ja mahdollistaa myöskin vaihtoehdot Asta b Tässä minulla on esimerkki mahdollisesta äh, ilmareitistä Lontoon ja Istanbulin välillä. Eli mahdollisuuksia on monia ja ilmatilan käyttäjä sitten päättää, mitä reittiä hän haluaa käyttää määränpäähän päästäkseen ja sen jälkeen sitten operoi ja valitun reitin mukaan tekee lentosuunnitelman ja lentosuunnitelmasta löytyy yksityiskohtia, esimerkiksi lennon numero, lentokonetyyppi, lähtöpaikka, määränpää, lentokorkeus ja niin edelleen. Ja lentosuunnitelma täytyy jättää lähettää verkkojohtajan käsiteltäväksi ja se käydään läpi, jotta varmistetaan se, että lentosuunnitelma noudattaa kaikkia rajoituksia ja sääntöjä rajoituksissa voi olla kysymys joko väliaikaisista tai pysyvistä rajoituksista. Pysyvät rajoitukset, niissä saadaan sanoa, että tiettyjä reittiä voidaan käyttää vain ylilentoihin, kun taas toiset ovat varattuja nousuihin ja laskuihin Väliaikaiset rajoitukset voivat liittyä esimerkiksi teknisiin ongelmiin tai väliaikaisiin kapasiteettiongelmiin, kiitoteiden sulkemisiin ja niin edelleen. Eli on koko joukko kriteerejä, joita operaattorit käyttävät valitakseen reitin. Ja tässä puhun kollegani, iata kollegan alaisuudessa, kun puhutaan, valitaan lentoreittiä, niin lentoyhtiöt ottavat huomioon eri tekijät, esimerkiksi lentoaika, polttoainekustannukset, ilmastoolosuhteet, kapasiteettirajoitukset, jotka voivat johtaa viivästyksiin ja tietenkin turvallisuuskysymykset lentoyhtiö myöskin suunnittelee tämän lentoreittinsä kolmeulotteisesti. Tästä äh, kalvolta näette sen kolmannen ulottuvuuden, koska yleensä lentokoneet lentävät 30-40 tuhannen metrin korkeudessa ja tämä on rajoitettu 14 000 metrin, jos metreissä lasketaan. Ja tämä varmistaa sen, että lentokoneet pysyvät toisistaan erossa ja ainakin tuhannella jalalla, siis noin 300 metrillä. Mutta mutta Aina ei kuitenkaan käy niin, että tämä valittu reitti olisi käytettävissä. Reitit äh, voivat olla suljettuja eri syistä. Esimerkiksi väliaikaisesti on joku ilmatilalohko suljettu sotilasharjoituksen vuoksi viranomainen ja äh, viranomaisella on vastuulla arvioida, onko ilmatila turvallinen ja täten se tekee päätökset siitä, mitkä reitit ovat avoinna ja sitten missä korkeuksissa. Kollegani Ekakista ovat tästä vastuussa ja he tulevat puhumaan tästä juridisesta puitteistosta hetken kuluttua enemmän. Sitten vielä takaisin tähän kolmanteen ulottuvuuteen. Reitit voidaan sulkea alemmalla tasolla, vaikka ne ylemmällä tasolla pysyvät avoinna. Eli tästä kalvosta näette, että ehkä tämä vi- vihreä ilmatila on suljettu, mutta sen yllä olevat ilmatilat pysyvät avoimina. Jos lentokenttä tai ilmatilan tietty osa on suljettu väliaikaisesti, niin silloin valtio on vastuussa siitä, että että lähetetään tällainen NOTAM-asiakirja, jonka kautta tieto saatetaan ajoissa kaikkien ilmatilan käyttäjien tietoon. Nämä NOTAMit jaetaan maailmanlaajuisesti ja niitä kerätään kellon ympäri kaikkialta maailmasta eurooppalaisten käyttöön ja eurokontrollin käyttöön. Eurokont. Eurocontrollista löytyy tietokanta, josta löytyy kaikki tämä maailmanlaajuinen tieto. Nämä tiedot sitten reaaliaikaisesti välitetään myöskin ilmatilan käyttäjille ja niitä päivitetään, jotta tiedetään, eh, mikä lentoreitin varrella on suljettu tai avoinna. Tietenkin nämä notaamit heijastelevat myöskin lentokenttien sulkemisia. Eli me tarkistamme tätä tietoa näitä suunniteltuja lentosuunnitelmia vastaan ja jos lentosuunnitelma on viemässä lentokonetta suljettuun ilmatilaan tai suljetulle lentokentälle, niin me teemme tästä ilmoituksen. Näin tämä järjestelmä tällä hetkellä toimii ja olemme ymmärtäneet, että ICAOn työryhmässä tästä tällä hetkellä keskustellaan. Me olemme tässä työssä mukana. ICAO tarkastelee sitä, miten tämä hyvin turvallinen järjestelmä, miten sitä voitaisiin entisestään parantaa. Meidän osallistusemme tarkoituksena on antaa osvittaa siitä, miten valtiot voivat tehdä riskianalyysiä ja miten riskianalyysit voidaan ottaa tähän järjestelmään mukaan. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne tästä mahdollisuudesta antaa teille ensimmäinen katsaus siihen, miten tätä järjestelmää tällä hetkellä viedään. Herr Brenner, schönen Dank für den Kiitokset teille, herra Brenner, tästä esityksestä. Ja nyt sitten sitten eh, Salvatore Shakitano, joka on eh, kansainvälisen eh, siviiliilmailun konferenssin pääsihteeri. Olkaa hyvä. Morning to the members. Olen kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja tervehdysvaliokunnan jäsenille. Minä tulen esittelemään lyhyesti kaikkein tärkeimmät eh, ikäkin toiminnan eh, seikat turvallisuuteen liittyen ja suuremmat ongelmat, jotka liittyvät erilaisiin konflikteihin ilmailun alalla tai niillä alueilla, joilla konflikteja esiintyy. ECAC on kaikkien vanhin siviili-ilmailujärjestö Euroopassa. Se on luotu äm, ehm, vuonna 1955 ja siihen osallistuu 44 jäsenmaata. Sen tarkoituksena on tukea turvallista, kestävää eurooppalaista ilmailua. Minun esitykseni tässä saikin jo Brennerin alustuksen, joka keskittyi oikeudellisiin vastuullisuuskysymyksiin, joita jäsenmailla on ilmatilaa käytön suhteen. Nämä valtuudet määrittelee kansainvälinen siväili-ilmailun yleissopimus, Chicagon yleissopimus, joka vuonna 1944 7. Ähm, joulukuuta allekirjoittiin. En lue näitä artikloja, mutta haluaisin vain korostaa sitä, mitkä ovat päävelvollisuudet, joita Chicagon yleissopimus määrittelee. Ne on määritelty artikulassa 1 ja 9. Ne määrittelevät ne valtuudet, joita jäsenmailla on ilmatilan käytön suhteen. Erityisesti ensimmäinen artikkeli määrittelee sen, että jokainen valtio on täysin itsenäisesti vastuussa ilmatilastaan oman alueensa yläpuolella. Toinen artikla, artikla numero 9, määrittelee ne valtuudet, joita järjestelmällä on, kun ne haluavat käyttää tai rajoittaa ilmatilan käyttöä virallisesti muiden maiden aluksilta, jotka haluavat lentää niiden ilmatilassa. Tähän herra Branner viittasi. Tämä artikla 9 antaa jäsenmaalle mahdollisuuden rajoittaa tietyillä aloilla ilmatilan käyttöä, kun tietyn tyyppistä toimintaa esiintyy sellaista toimintaa, joka saattaisi uhata turvallisuutta. Näihin artikoihin liittyy kolmas artikla. En tule sitä lukemaan. Tätä artikla numero 28. Se määrittelee velvollisuudet, joita jäsenmailla on. Kaksi ensimmäistä artiklaa määrittävät siis ne valtuudet, joita jäsenmailla on oman ilmatilansa itsenäisyyden suhteen, Isävalvonnan suhteen. Ja tämä artikla 28 määrittelee ne velvollisuudet, joita jäsenmailla on erilaisen infrastruktuurin, ilmatilan valvonnan, informaation ja muiden palvelujen tarjoamisen suhteen. Tämä artikla siis määrittelee ne velvollisuudet, joita jäsenmailla on, kun se tarjoaa palveluita ja tietoa omaan ilmatilansa liittyen. Kuten mainittua, ilmatilan hallintaa hallinnoivat jäsenmaat, jotka ovat tästä ilmatilasta vastuussa ja kaikki tieto tarjotaan niin kutsutussa AIP-ilmailuasiakirjoissa, ilmailukäsikirjoissa. Tämä ilmailutieto liittyy lähestymis menettelyihin, ilmatilan käyttöön niin edespäin, mutta kuten herra Brenner mainitsi, tiettyjä rajoituksia voidaan luoda olemassa olevien tilanteiden perusteella ja nämä rajoitukset annetaan tiedoksi ilmailijoille NOTAM-ilmoituksen kautta. Nämä ensimmäiset artikkelit Chicagon yleissopimuksessa tekevät selväksi sen, että ICAO-jäsen maat ovat vastuussa toiminnasta omassa ilmatilassaan. Niiden täytyy tarjota riittävää tietoa, riittäviä ilmailupalveluja, ja ne voivat ja niiden tulee rajoittaa ilmatilan käyttöä tietyillä aloilla alueella tai tietyillä ilmatilan korkeuksilla, jos se on tarpeen turvallisuuden takaamiseksi. NOTAM tiedotteet ilmailijoille artiklan 50 mukaisesti yleissopimuksessa tarjoavat lisätietoa. Tämä artikla määrittelee sen, missä olosuhteissa jäsenmaa voi näitä NOTAM-tiedotteita antaa ja erityisesti missä tilanteissa ne ovat vastuussa tiedotteiden antamisesta. Tällainen tiedote tulee antaa jäsenmaa antaa sen oman ilmatilansa aluetta koskien. Kuten mainittu aikaisemmin, tämä tiedote tulee antaa liittyen sotilasharjoituksiin tai kaikkiin muihin tilanteisiin, jotka voivat luoda turvallisuusriskin, mutta jäsenmaa voivat myöskin antaa NOTAM-tiedotteen, jotta jotta tiedottaisivat toimijoilleen tai muiden jäsenmaiden toimijoille siitä, että tietyllä alueella on mahdollisia riskejä, turvallisuusriskejä ja että ylilentoa näillä alueilla tulisi välttää. Tämä tilanne liittyy MH17-aluksen onnettomuuteen. Tässä on selkeä tilanne, jossa jäsenmaa on ollut vastuussa oman ilmatilansa turvallisuuden valvomisesta, mutta tämä liittyy myöskin muihin ähm, toimijoihin. Niiden vastuulla on antaa notamme tiedote liittyen eri ilmatilan osioihin. Tässä on kyseessä tiedonjako-ongelma, jos jäsenmaa, joka vastaa ilmatilastaan, voi antaa tällaisen NOTAM-tiedotteen ja luoda rajoituksia ylilennoille. Tämän tiedon täytyy voida perustua perusteltuun tietoon. On ehdottomasti vältettävä sitä, että jäsenmaa antaa NOTAM-tiedotteen liittyen ylilentoon, ylilentojen rajoittamiseen antamatta perustelua sille, miksi tällainen rajoitus on annettu. Äh, MH17-aluksen onnettomuuden jälkeen olemme luoneet työryhmän liittyen siviili-ilmailujen riskeihin, joita ilmenee konfliktialueella, ja tarkoituksenamme on määritellä se, kuinka me voisimme jakaa tärkeää tietoa liittyen turvallisuuteen, jotta voisimme varmistaa toiminnan turvallisuuden konfliktialueilla. Tähän työryhmään osallistuvat eh, herra Patike ja herra Brenner, ja he voivat eh, teille kertoa yksityiskohtaisemmin tämän työryhmän toiminnasta. Tässä eh, olikin pääviestini. Rajoitun tässä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, mutta olen valmis luonnollisesti vastaamaan kysymyksiinne. Kiitoksia. Shakitano. Kiitokset myös teille, herra Shakitano, teidän esityksestänne. Ja seuraavaksi Giancarlo Bueno, kansainvälinen lentoliikennejärjestö. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, good morning. Kiitos puheenjohtaja arvon jäsenet liikennevaliokunnassa. Kiitokset siitä, että te olette kutsuneet meille tänne esittelemään lentoliikennenäkökulmia siinä prosessissa, jota me käytämme, kun me suunnittelemme ja toimeenpanemme lentoja tietyllä alueella. Ne, jotka eivät tunne IATAa, joka on siis Montrealissa. Se on kansainvälinen järjestö ja se perustettiin vuonna 1945 ja tänä päivänä me edustamme noin 237 äh, jäsenlentoyhtiötä ja me katamme noin 93 prosenttia kansainvälisestä lentoliikenteestä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että koko ajan noudatetaan äh, lainsäädäntöä ja sääntöjä ja että on äh, tällainen sertifikaatti, joka antaa meidän toimia, ja jotta tämä on mahdollista, meidän täytyy noudattaa kaikkia mahdollisia sääntöjä. Ja en nyt tässä lähde lävitse kaikkia näitä äh, sääntöjä, joita on noudatettava, koska lista on erittäin pitkä, mutta yksi tärkeä liittyy turvallisuuden riskin äh, arviointiin. Ja tässä on äh, erilaisia liitteitä, esimerkiksi on liite 19, ja sen mukaan kaikilla lentoyhtiöillä Euroopan unionissa täytyy olla asetuksen mukainen riskinarviointi tehtynä. Ja suurin osa lentoyhtiöistä on jo toimeenpannut tämän, koska toimeenpanon määräaika on kuukauden kuluttua tästä. Ja meillä on ICAO-standardi, jota noudatetaan koko maailmassa jota ei ole mikään säätelijä, vaan me olemme järjestöt, vaikkakin meillä on hyvin tiukat standardit, joiden perusteella voi liittyä meidän jäseneksemme. Ja kaikkien jäsenten täytyy läpäistä IATAN tällaiset turvallisuustestit. Ja yksi, näistä, yksi, joka liittyy tähän, on tällainen riskeihin liittyvä liittyvät turvallisuusuhat ja niiden arviointi. Joten IATAN jäsenten täytyy kahden vuoden välin todistaa, että heillä on tällainen järjestelmä käytössä. Mitä tulee tähän turvallisuusriskiarviointiin ja asetuksiin, niin ne perustuvat kansainväliseen lainsäädäntöön ja jokainen lentoyhtiö on vastuussa siitä, että se noudattaa kansallisia sääntöjä. Se, mitä minä haluaisin tässä nyt painottaa, eh, ja josta myös kollegat aikaisemmin ovat tässä puhuneet, on se, että mikä tahansa päätös siitä, että suljetaan tai avataan jokin lentotila, sama kuin että toimitaan, toimitetaan informaatiota ajoissa, tämä vastuu on jäsenvaltioilla lentoyhtiöillä ei ole kapasiteettia eikä mahdollisuutta päättää, onko lentotila auki tai kiinni. Me vain saamme tämän informaation. Millä tavalla sitten lentojen suunnittelut tehdään? No kaikki suunnittelu perustuu siihen informaatioon, joka meillä on. Ja lentosuunnittelunen menettely hyväksytään kansallisissa viranomaisissa jokaisessa jäsenvaltiolla ja se perustuu kaikkeen olemassa olevaan viralliseen informaatioon joka on pysyvää, kuten IAP tai sitten tällaiset väliaikaiset, kuten notamit, jotka tulevat jäsenvaltioilta. Ja samoin kaikki mahdollinen tärkeä informaatio, jota saattaa olla käytettävissä. Ja sitten tämän perusteella tehdään turvallisuusriskiarviointi ja päätetään, onko hyväksyttävää lentää tai ei lentää tietyllä alueella tietyssä korkeudessa. No, päätös on itse asiassa hyvin yksinkertainen. On tiettyjä alueita, joissa me emme saa lentää ja siellä me emme lennä. Jos lentotila on auki, niin me lennämme siellä vain ja ainoastaan, mikäli riskin arviointimme osoittaa, että se on hyväksyttävissä. Tämä konsepti on ihan yksinkertainen. Tässä on neljä elementtiä, jota arvioidaan ennen kuin tehdään lentosuunnittelu. Ja lentokapteeni oppii tämän hyvin nopeasti uransa aikana. Ensimmäinen asia on turvallisuus. Mikäli tilanne ei ole turvallinen, me emme lennä tiettyä reittiä. Kun me olemme tyytyväisiä reitin turvallisuuteen, sitten me katselemme ää, tätä, että millä tavalla me voimmeko me olla säännöllisiä niin, että olemme ajoissa – sen jälkeen me katsomme lennon taloudellisuutta, eli pyrimme löytämään oikean lentokorkeuden niin, että päästöt ja polttoaineen käyttö on taloudellista. Sitten me tarkastelemme luonnollisesti matkustajien mukavuutta, koska on myös mahdollisia ilmastollisia näkemyksiä, joka voi olla ihan turvallista, mutta kuitenkin turbulanssia on niin paljon, että se ei ole enää mukavaa. Ja näitä asioita arvioidaan siis lentoyhtiöissä, mutta haluaisin painottaa, että lopullinen vastuu kaikista päätöksistä, joka liittyy lentoihin Euroopassa, on lennon on lentokapteenilla. Tämä Malaysian Airlinesin onnettomuus ja sen selvittelyssä. IATA on ollut nyt mukana. Tämä on, meillä on uusi tällainen task force-ryhmä. Meillä on ollut tähän mennessä kaksi kokousta ja odotamme tuloksia seuraavina kuukausina. Ja tässä on tiettyjä projekteja, jotka on nyt ensin identifioitu. Eli nimittäin se, että ensin pitää tutkia tätä nykyistä NOTAM-järjestelmää. Voitaisiinko sitä käyttää paremmalla tavalla niin, että voitaisiin jakaa nopeasti kriittistä informaatiota? Toinen liittyy uuteen keskitettyyn järjestelmään, jossa on kysymys tämän tyyppisen informaation jakamisesta. Riskien arviointi on juuri niin hyvä kuin mitä on se informaation laatu, joka on toimitettu järjestölle, joka riskinarvioinnin tekee. Me luonnollisesti tuemme tässä mahdollisimman paljon tätä Task Force-ryhmää yhdessä meidän kumppaneidemme kanssa, jotka ovat täällä nyt läsnä tässäkin huoneessa, samoin kuin pilottien, järjestöjen ja ammattiyhdistysten ja muiden kanssa. Eli tässä tehdään yhteistyötä, me teemme kaikki yhdessä työtä ja varmistamme sitä kautta sen, että saamme tämän turvallisen järjestelmän jopa vielä turvallisemmaksi. Niin, kiitokset myös tästä esityksestä ja siitä, että piditte kiinni ajasta. Ja sitten seuraava Patrick Key, joka on pääjohtaja eh, Euroopan lentoturvallisuusvirastossa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät huomenta, hyvät naiset ja herrat. On kunnia pitää tämä esitelmä teille ja osallistua keskusteluun. Minulla on kalvoja joiden kautta hyvin lyhyesti esittelen teille EASAN, mutta EASANhan te jo tunnettekin, ja haluaisin painottaa sitä rinnakkaisuutta, jota EASalla on ilmaoperaatioiden ja turvallisuuden suhteen. EASA on operationaalisesti riippumaton. Tämä tarkoittaa sitä, että sen turvallisuusmielipiteensä se tekee riippumattomasti, riippumatta teollisuuden alasta tai jäsenvaltioista tai EU-toimielimistä. Tärkein kohta tällä kalvolla on se, että ESASan järjestelmä koostuu kolmesta pilarista. Te, siis EUn toimielimet, virasto itse ja jäsenvaltiot kun me tarkastelemme EASan toimintaa, niin me katamme kaikki eri ilmailun alat. Ja näillä eri aloilla meillä on joko yksityisomainen valtuus, tai sitten me jaamme vastuun meidän ja jäsenvaltioiden välillä, esimerkiksi mitä tulee ilmaoperaatioihin tai lennonjohtoon tai miehistöjen lisensointiin. Jotta saisitte käsityksen siitä, mitä me teemme ilmailun alalla, niin voin sanoa, että me sertifioimme kaikki lentokoneet tai lentokoneen osat Euroopassa meillä on tunnistusmekanismi kumppanimme kanssa Yhdysvalloissa, eli me sertifioimme myöskin Boeingin lentokoneet ottaen huomioon kaiken sen työn, jota Yhdysvaltojen ilmailuhallinto on tehnyt ja päinvastoin sitten taas Yhdysvaltojen eh, ilmailuhallinto eh, sertifioi Airbus-lentokoneet ottaen huomioon sen, mitä me olemme Airbusin eteen tehneet. Haluaisin mainita myöskin sen, että että tämä on yksinomainen oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme ainoita Euroopassa, jotka sertifioivat lentokoneita. Jotta me voisimme täyttää nämä eri operationaaliset tarpeet, joita lentokoneen elinkaareen kuuluu, niin meillä on järjestelmä, joka kerää ja analysoi, pyydän anteeksi, siis analysoi turvallisuustietoa ja hätätapauksessa raportoi tai antaa ohjeita huollon tai jopa lentokoneen lentokieltoon asettamisen suhteen. Tämä on mekanismi, joka toimii äärimmäisen hyvin. Se perustuu tietoon, jota saadaan joko lentokoiden valmistajilta tai ilmailuliikenteen harjoittajilta tai jäsenvaltioilta. Sitten kun siirrytään lennonjohtoon, niin se on jaettu vastuu EASan ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei ole kysymys yksinomaista oikeudesta, jossa, jolla me voisimme sertifioida ilmailuliikenteen tarjoajia. Ja tämän yhteistyön mukaisesti EASA jakaa turvatietoa niin kutsuttujen SIBien kautta. Siinä on kysymys vain turvallisuussuosituksista, ne eivät ole pakollisia. Me olemme viime viikkoina ja kuukausina julkaisseet useampia sibejä. Niissä on käsitelty lentojen turvallisuus konfliktialueella ja olemme myöskin julkistaneet Sibejä Ukrainaan, Israeliin, Libyaan, Syyriaan, Irakiin ja Afganistaniin liittyenkin. Lennonjohdon suhteen EASan rooli on edelleen suht uusi, jos sitä verrataan siihen, mitä me teemme esimerkiksi lentokoneiden sertifioinnin suhteen. Meidän täytyy saada vielä aikaiseksi jouhevampi tiedonvaihto meidän ja jäsenvaltioiden välillä liittyen lennonjohdon turvallisuuteen. Siis järjestelmä toimii hyvin, mutta meidän mielestämme sitä voidaan vielä parantaa. Todisteena tästä on se, että kaikki nämä sibit, joita me julkaisemme, siis Irakiin, Afganistan, Israelin ja niin edelleen liittyen, tämä tieto tuli yksinomaisesti Yhdysvalloilta meidän yhteisen Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti näihin turvallisuusasioihin liittyen. Eli mitä sitten tulevaisuudessa? Tämä on täysin linjassa sen työn kanssa, jota IKA on maailmanlaajuisella tasolla tehnyt. Toisin sanoen me olemme sitä mieltä, että me tarvitsisimme Eurooppaan varoitusjärjestelmän, joka kattaisi koko ilmaliikennejärjestelmän eri osiot. Ja tämän järjestelmän tulisi pääasiassa keskittyä tiedon vaihtoon, koska loppujen lopuksi kun otetaan huomioon eri sidosryhmien vastuut, niin avainasemassa koko tässä kuviossa on se, että asianmukainen tieto vaihdetaan asianmukaisella tavalla. Meidän täytyy tietenkin muistaa, että tiedon täytyy olla asianmukaista ja jotta tähän päästäisiin, niin silloin täytyy myöskin ottaa sotilasala mukaan ja myöskin kaikki operaationaaliset ulottuvuudet täytyy näiden verkkojohtajien kautta ottaa tähän mukaan. Me olemme sitä mieltä, että koska me olemme eurooppalainen äh, ilmaliikenteen turvallisuuden viranomainen, niin meillä voi olla merkittävä rooli tällaisen varoitusjärjestelmän toiminnassa meillä on jo työvälineitä, jotka mahdollistavat sen, että me voimme jo tiedottaa eri sidosryhmille. Meillä on jopa hätätilanteisiin sopivia välineitä ja meidän mielestämme tämä olisi erittäin hyvä tapa toimia tulevaisuudessa. Me haluaisimme ehdottaa teille sitä, että te auttaisitte, siis EUn toimielimet auttaisivat meitä, koska tähän kaikkeen tietenkin täytyy saada jäsenvaltiot mukaan, jotta tämä järjestelmä saadaan jaloilleen. Sitten täytyy hoitaa asioita maailmanlaajuisellakin tasolla, mutta sitä ennen meidän täytyy toimia eurooppalaisella tasolla, jotta me varmistamme sen, että eri sidosryhmät ja matkustajat saavat kaiken sen tiedon, jota he tarvitsevat, jotta he voivat olla varmoja siitä, että e, ilmaliikenne on turvallista. Kiitos. Ja. Vielen Dank. Kiitos myös tästä esityksestä. Ja ennen kuin lähdemme koordinaattoreiden kierrokselle, niin puheenvuoro on äh, komissiolla, joka on DG Movin äh, pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa olla ensimmäisessä aivan uudessa äh, RAN-valiokunnan kokouksessa. Onnittelut puheenjohtajalle uudesta roolistanne ja onnittelut siitä, että valitsette näin tärkeän keskustelun ensimmäiseksi aiheeksemme eh, ilmailuun. Tietenkin tämä on hyvin surullinen aihe myös liittyen tämän MH17-aluksen onnettomuuteen. Eh, tiedän muuten, että tämä on ollut hyvin vaikea ilmailukesä ja vaikea kesä monille kollegoille. Eh, meillä oli MH17-onnettomuus ja toinenkin hirvittävä Malin ilmailuonnettomuus MH5010 ja myöskin Islannin tulivuori, joka nyt toistaiseksi vielä on rauhallinen. En halua nyt toistaa näiden erittäin hienojen esitysten jo esiin tuomaa tietoa haluaisin nopeasti siirtyä kysymyksiin, mutta haluaisin tässä korostaa ja alleviivata tiettyjä asioita, jotka tulivat tässä esiin hyvin lyhyesti. Ensimmäinen avainkysymys mielestäni, jonka kuulimme, on se, että ilmailutilan turvallisuus on jäsenmaiden velvollisuus. Tämä on on sääntö. Salvatore hyvin selkeästi se toi esiin. Se liittyy Chicagon yleissopimukseen. Ja tilanne on sellainen kuin se on. Tämä on se peruskallio, jolle me olemme toimintamme rakentaminen. Sitten toinen asia, meidän täytyy olla hyvin selkeitä. Todellisuudessa jäsenmaat eivät todellisuudessa saata aina pystyä tämän velvollisuuden täyttämiseen. Ikä on tarkoituksena on käydä sääntöjä ja suosituksia läpi ja luoda foorumi ajatusten jaolle. Meidän tulisi ymmärtää, että riskinä on se, että tämän velvollisuuden toimeenpano äh, on heikkoa juuri niillä alueilla ja niissä maissa, joissa ongelmia todennäköisesti saattaa esiintyä. Sieltä saamme kaikkein todennäköisemmin äh, riittämätöntä riskianalyysiä. En tässä viittaa erityisesti Ukrainaan, viittaan siihen systemaattisen riskiin, joka on paljon selkeämpi tällä hetkellä. Kolmas asia tässä hyvin Kuulitte Iatalta äh, lentoalan toimijoiden tilanteesta ja siitä vaikeasta tilanteesta, joka heillä on, kun he arvioivat riskejä. On hyvin selvää, että jos ilmatila on suljettu, siinä ei lennetä. Lentäminen on mahdollista vain silloin, kun riski on hyväksyttävä tasoltaan, mutta onko lentoalan toimijoilla riittävät tiedot tällä hetkellä? Se on avoin kysymys ja toinen kysymys on se, mitä me voimme tehdä. Euroopan unionin foorumi Ähm, tässä äh, on tärkeässä roolissa Patrikin äh, puheessa tämä kävi esiin. Jään Patrickin ja herra Brennerin mielipiteen siitä, että jäsenmailla on kyllä velvollisuus, mutta niiden tulee saada parempaa tietoa äh, sekä EASalta että myöskin verkoston hallinnoivalta taholta eri velvollisuuksiin liittyen. Tässä on tärkeää konsolidoida toimintaa ja tukea tiedon jakamista, mutta todellisuudessa mielestäni sekä EASA että verkoston valvoja voivat tätä tietoa jakaa ja EASA voi luonnollisesti tarjota myöskin lisäarvoa äh, liittyen tähän turvallisuusinformaatioon, varsinkin hänen ryhmänsä tekee tällä alalla töitä. Jos me ajattelemme eurooppalaisten matkustajien turvallisuutta, tässä viittaan jälleen Patrikin puheenvuoroon, meidän täytyy painostaa jäsenmaita toimimaan tekemään enemmän, jotta ne voisivat yhdistää tietonsa ja pätevyytensä. Tämä ei ole Euroopan unionin toimivallan alaa. Luonnollisesti puheenjohtaja tämän tietääkin, meillä ei ole sotilaallista siipeä, ei mitään sotilaallista pohjaa, joihin voisin viitata, mutta tässä haluaisin korostaa jäsenmaiden yhteistyötä, erityisesti niiden jäsenmaiden, joilla on pääsy myöskin sotilaalliseen tietoon. Tämä voisi täydentää olemassa olevaa tietoa sekä Euroopan unionissa, Euroopan unionin sisäpuolella että ulkopuolella, että myöskin tietoa, jota ilmatilan toimijat saavat. Ja luonnollisesti tässä viittaan tähän traagiseen onnettomuuteen ja Venäjän tilanteeseen. Tätä tietoa voitaisiin käyttää äh, sekä äh, pakolliselta että vapaaehtoiselta pohjalta. Ilmatilan toimijat voisivat sitä käyttää. Jäsenmailla on mahdollisuus rajoittaa tai kieltää ilmatilansa käyttöä, mutta tässä pohdin, onko kansallinen kielto todellakin perusteltu tällaisessa tilanteessa. Meillähän on äh, yhteistyötä ja on yhä epäselvempää, mikä toimija on kansallinen toimija. Sitten tässä on vielä yksi kysymys, joka liittyy parlamentin ähm, toimintaan. Kyseessä on läpynäkyvyys matkustajia kohtaan. Tässä haluaisin lausua varoituksen sanasen äh, matkustajien saama etukäteistieto siitä, mitä lentoreittiä käytetään, minkälaisia konfliktialueita saattaa tällä reitillä olla. Tätä tietoa tulee olemaan hyvin vaikea tarjota ja voin ennakolta jo nähdä ongelmat, jotka tähän liittyvät. Lentosuunnitelmat saattavat muuttua ennen lentoa ja lennon aikana erilaisista operatiivisista syistä. Jos tällaista yksityiskohtaista tietoa vaaditaan julkaistavaksi, tilanne saattaa olla sellainen, että asettaisimme lentokoneisiin tietyllä tavalla vielä suuremman uhan. Ja sitten haluaisin vielä mainita tämän listan eri konfliktialueista. Luonnollisesti haluamme tietää, mitkä nämä konfliktialueet ovat, mutta tilanne on hyvin monimutkainen. Hyvä puheenjohtaja, tässä puhunkin jo melko pitkään. Haluaisin kiittää ja päättää puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitos. Nyt siirrymme sitten koordinaattoreiden kierrokselle neljä minuuttia on jokaisella koordinaattoreilla aikaa. Ja sitten seuraavaksi muiden jäsenten puheenvuorokierros ja siellä kaikki saavat kaksi minuuttia. EPP, Marian, Jean Marinescu, olkaa hyvä. pentru organizarea Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että olette järjestäneet tämän keskustelun. Haluaisin kiittää puhujia, jotka esittelivät aiheensa. Kommenttini on tähän se, että me saimme esittelyn siitä, mitä, mikä on voimassa nyt liittyen menettelytapoihin ja vastuisiin. Ja puhuitte vähemmän, itse asiassa liian vähän siitä, mitä on tehtävä, kun varsinkin ajatellaan tätä heinäkuun onnettomuutta. Tämä onnettomuus oli todella vakava, osoittaa hyvin selkeästi, että lentoturvallisuus on kaikkien tässä teollisuudessa työskentelevien yritysten kaikkein tärkein vastuualue. Minusta tälle lennolle ei oltu arvioitu tarpeeksi turvallisuutta, ja sen vuoksi me näemme tämän traagisen onnettomuuden tapahtuvan. Tämä on esimerkki siitä, että, Euroopan, että me tarvitsemme Euroopan unionissa koordinointia EUn tasolla nimenomaan Euroopassa tapahtuvista lentotoimista. Ikävä kyllä tällä hetkellä kaikki tehdään jäsenvaltiotasolla ja sen vuoksi me tarvitsemme yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan. Minun kysymykseni on omasta mielestäni hyvin yksinkertainen. Me tiedämme, mitä on tapahtunut, mutta tämän traagisen onnettomuuden jälkeen emme nähneet oikeastaan kuitenkaan Euroopan unionin toimielimiltä minkään näköistä Äh, johdonmukaista toimintaa. Me saimme paljon informaatiota Venäjältä ja Ukrainasta ja tämä johti tavallaan myös konfliktiin ja, ja Venäjän federaation ja Ukrainan välien tulehtumiseen edelleen. Eikä meillä ollut selkeää informaatiota, jota olisimme saaneet EUlta ja Euroopan unionin toimielimiltä ja minusta meidän olisi pitänyt saada tätä informaatiota. Siksi kysymykseni onkin hyvin selkeä ja suora. Mitä me voimme tulevaisuudessa tehdä? Mikä teidän mielestänne olisi tärkeää? Mitä te ehdotatte esimerkiksi lainsäädännöllisiksi ja menettelytavallisiksi toimenpiteiksi, niin että tulevaisuudessa voimme välttää tällaisia tilanteita? On erityisen tärkeää, että lentomatkustajat tietävät, että he ovat turvassa äh, lentokoneessa – oli se lentokone sitten Euroopan, Afrikan tai Aasian yläpuolella. Matkustajien täytyy tietää, että se on turvallista. Mitä te teette, jotta voitaisiin eliminoida tällaisia riskejä tulevaisuudessa? Lähitulevaisuudessa. On ihan ok, että sanotaan, että valtio tai jokin jäsenvaltio on vastuussa, mikäli se on eurokontrollin jäsen, ja että kyseinen valtio on vastuussa lentojen turvallisuudesta. Tämä on se menettelytapa nykyisin. Jos te olisitte lähettäneet, olitteko te lähettäneet informaatiota siitä, että lentoyhtiöillä oli tiettyjä riskejä tällä alueella? Minä en usko, että tämä riittää matkustajille. Teidän täytyisi saada laadittua erityisiä ehdotuksia, varsinkin komission jossa toimielimet saisivat hyvin selkeät vastuualueet liittyen esimerkiksi tiedon arviointiin ja arvioinnin keräämiseen ja niiden pohjalta tehtyihin päätöksiin. Koska en minä näe, millä tavalla voi lentää konfliktialueiden yläpuolella. Herra Brennan esitteli tässä koko joukon erilaisia reittejä, joilla voitaisiin välttää konfliktialueita. Minusta ei ole hyvä asia, että lennetään tällaisten konfliktialueiden yläpuolelta, vaikkakin lennettäisiin korkealla. Joten miten voidaan välttää tällaisia tilanteita jatkossa? Kiitokset edustaja Maarinesku. Sitten Ismail Ertog. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin se, mitä heinäkuussa tapahtui, oli valitettava ja valtava katastrofi. Ja hyvin monet menettivät siinä läheisiä ja ystäviä. Mutta minä haluaisin aloittaa kysymyksellä kaikille asiantuntijoille. Ja sitten kaikki voivat siihen vastata, jotka haluavat tai osaavat. Eli tämän tragedian tai tämän onnettomuuden jälkeen perustettiin tällainen kansainvälinen asiantuntija asiantuntija ryhmä, joka kertoi tulokset, neuvotteluiset tai tutkimustensa tulokset syyskuussa. Miten pitkälle te olette tehneet yhteistyötä tämän kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa ja kuinka laajasti? Toinen, liittyy, toinen kysymykseen liittyy Eurokontrolliin ja herra Brennerin ja samoin kuin EASAn edustajalle heinäkuussa tänä vuonna oli jo tiettyjä tiettyjä ongelmia Alppien alueella ja sen vuoksi esimerkiksi oli kuulemma mahdotonta henkilöliikenteen käyttää tiettyä tutkaa. Onko tämä totta? Eli onko myös totta, että MH17 sen vuoksi katosi tutkista? Ja sen lisäksi Itävallan lentot viranomaiset eivät saaneet tästä informaatiota. Sitten kysymys Eurokontrollille. Heinäkuun alussa, jos nyt oikein olen saanut tietää, niin Itä-Ukrainan ilmatila oli jo suljettu, vaikkakin äh, tämä oli vain 23 000 äh, jalkaan asti suljettu. Onko tämä totta? Ja sitten mikäli kyllä, niin eh, minkälaista oppia me voimme siitä ottaa? Kiitos. Schön. Kiitos. Sitten Van Dalen. ECR-ryhmästä. E, e ja voorzitter, Niin, puheenjohtaja, kiitos. Puheenjohtaja, minulla on tänään syntymäpäivä. Ja olen erittäin iloinen siitä, että voin syntymäpäivääni viettää koska te tiedätte, että lähes 300 matkustajaa eivät enää koskaan vietä syntymäpäiväänsä, jotka matkustivat MH17. Heidän elämänsä loppui traagisesti ohjukseen ja he eivät koskaan enää vietä syntymäpäiväänsä. Näin kävi MH17 lennolle ja Alankomaista lähes 300 ihmistä kuoli. 196 oli Alankomaista. Ja lähes kaikilla on joku tuttava, joka kuoli tässä onnettomuudessa. Se, mitä me nyt näemme, on myös se, että äh, uhrien etsiminenkään ei toiminut hyvällä tavalla. Siellä on todennäköisesti vieläkin ruumiita. Ja tutkijoita ei päästetty tänne onnettomuusalueelle ja sen vuoksi nämä tutkimuksetkaan eivät voi toimia hyvällä tavalla. Ja nyt äh, me puhumme tästä katastrofista. Tämä oli katastrofi kaikille niille ihmisille, jotka olivat tuossa lentokoneessa ja kaikille niille maille, jotka menettivät kansalaisiaan. Me tiedämme myös, että Alankomaiden äh, hallitus ja toinen kamari viime viikolla ilmoitti, että 15, 16 ja 17 heinäkuuta Malaysian Airlines äh, otti yhteyttä eurokontrolliin samalla lennolla. Ja seitsemäntoista heinäkuuta äh, myös lennettiin äh, eurokontrollin hyväksymällä lennolla paitsi että lentokorkeus oli muutettu kolmesataaviisikymmentä kolmesataakolmekymmentä tämä esitän, tästä esitänkin nyt tämän kysymyksen erityisesti eurocontrolille. ensinnäkin medioissa on ollut kaiken näköisiä kertomuksia siitä että muun muassa british airways neljätoista heinäkuuta lähtien ei enää lentänyt tämän alueen ylitse. Onko tämä totta? Onko totta, että BA ei enää lentänyt neljätoista heinäkuuta lähtien tuon alueen ylitse? Toinen kysymys. Mitenkä tästä informoitiin muita lentoyhtiöitä ja mikä rooli tässä on Eurokontrollilla, mikäli se hyväksyi nämä lentosuunnitelmat siitä, ja siitä, että informaatiota pitää jakaa muille. Jos BA ei enää halunnut lentää tuota kautta, niin eikö sitä olisi pitänyt sitten informoida muitakin? Eikö teidän olisi pitänyt miettiä sitä, miksi BA ei halua siellä lentää ja mitä tämä merkitsee muille lentoyhtiöille? Tässä nykyisessä tilanteessa on porsareikä Nykyisessä säännöstössä on porsaanreikä. On porsaanreikä siinä, että ei jaeta sitä informaatiota. Nähtävästi joillain yrityksillä oli enemmän informaatiota kuin toisilla. Puheenjohtaja, täytyy olla täysi selkeys näistä kysymyksistä, samoin kuin myös siitä, millä tavalla tätä informaatiota jaetaan, koska tässä nykyisessä järjestelmässä on jotain mätää. Ja jos tämä nykyinen järjestelmä ei jos tämä nykyinen järjestelmä, äh, koska se ei toimi, niin sen vuoksi MH17 matkustajat eivät koskaan enää voi viettää syntymäpäiväänsä. Haluan erityisesti Eurokontrollilta vastauksen tähän. Kiitos. Herra van Dalen, vielen Dank für den... Herra van Dalen, kiitokset tästä puheenvuorosta. Vaikkakin äh, tämä teidän viittauksenne tähän syntymäpäivään oli myös negatiivinen, niin toivotan teille hyvää syntymäpäivää ja jatkossa lukuisia syntymäpäiviä ja varmasti voin tämän myös sanoa koko valiokunnan nimissä. Nyt sitten ALDE-ryhmän koordinaattori Gesine Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Ihan käytännön kysymys. Saammeko me eh, nämä esitysten eh, kalvot, koska tässä on hyvin paljon tärkeitä asioita meille valiokunnan jäsenille. Hyvä, kiitos. Hyvä. Halusin sanoa tämän vain ennen kuin unohdan asian. Sitten ihan yleinen huomio. Herra Brenner, te sanoitte, että suunnitelmia noudatetaan mahdollisimman tarkkaan, mutta esimerkiksi European Sky myötä me saisimme paljon tarkemmat ohjeet, joita noudatettaisiin helpommin. Ja koska me saamme European Skyn, jotta voitaisiin koordinoida asioita paremmin ja eikö olisi sitä kautta myös helpompi taata lentoliikenteen turvallisuus. Sen vuoksi, että tällä hetkellä meillä on aivan liian paljon erillisiä vastuualueita ja vastuunkantajia, jotka täytyisi vedä yhteen. Sen lisäksi me olemme täällä nyt puhuneet MH17-lennosta ja tästä onnettomuudesta Ukrainan yläpuolella, jossa monet menettivät henkensä. Mutta kysymyshän on kuitenkin se, että kuka tästä loppujen lopuksi on vastuussa? Kuka on vastuussa ja onko joku esimerkiksi vastuussa vahingoista? Kuka korvaa vahingot? Ja eh, esimerkiksi lentokapteeni voi vastata vain siitä, mitä hän tietää. Eli hänellä täytyy olla silloin mahdollisimman paljon informaatiota. Eli siis tavallaan myös jäsenvaltiot ovat vastuussa, koska tiettyjä alueita olisi voinut kieltää. Miksi Ukraina ei kieltänyt sulkenut lentoaluettaan? Eli onko lentokapteeni vastuussa, onko Ukraina vastuussa, koska ää, äh, tämä alue olisi pitänyt asettaa lentokielon alaiseksi? No, joku tuolla huuteli, että Putin on vastuussa. No, se on yksi mahdollisuus mutta Eurooppa on myös vastuussa yleisesti ottaen turvallisuudesta, mutta onko meillä liikaa vastuullisia, onko meillä liikaa pelaajia, joita koordinoidaan liian vähän? Tämä on kysymys herra Baldwinille. Minä tiedän, että pyrkimykset ovat hyvät. Me olemme kuulleet siitä. Meillä on paljon viranomaisia ja toimielimiä, jotka toimivat ja huolehtivat lentoturvallisuudesta ja lopullinen vastuu on pilotilla Äh, mutta kysymys siitä, että onko meillä liikaa toimijoita voisimmeko sitä kautta parantaa lentoturvallisuutta Euroopan ilmatilassa? Ja millä tavalla me voimme sitten välttää terroritoimia, jos se nyt oli sellainen, emme me tiedä, tästä on paljon äh, väittämiä, mutta kukaan ei tiedä, mutta olisiko tällaisia voinut ennakoida? Onko tiettyjä riskejä, mitä ei voi arvioida etukäteen lainkaan? Ja sen lisäksi vielä, miksi esimerkiksi eh, on tämä Task Force-ryhmä on vasta nyt perustettu? Oliko aikaisemmin jotain vastaavaa? Minä luulen, että tällainen eh, riskiarviointi olisi ollut jo kauan sitten. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Miten pitkälle teillä on vastuu koska teillä on vastuu tästä lentoturvallisuudesta, niin miten pitkälle teillä on pääsy salaiseen informaatioon, koska tietyillä alueilla on tietynlaisia riskejä, niin saatteko te informaatiota aikaisemmin kuin muut? Koska tämä olisi ehkä asia, jonka kautta voitaisiin saada hieman enemmän turvallisuutta lentoliikenteeseen. Kiitos. Kiitokset ja sitten Merja Kyllönen Kuesta, olkaa hyvä. arvoisa puhemies hyvät asiantuntijat, kollegat. Onnettomuudet ovat aina äärimmäisen valitettavia, eikä ihmishenkiä pelasteta enää jälkikäteen, mikä olisi tietysti aina unelmatilanne, että pystyttäisiin peruuttamaan ja tekemään asioita tekemättömiksi. Näiden puheenvuorojen jälkeen en lainkaan vakuuttunut, että me pystyisimme tällä informaatiolla kertomaan matkustajille kansalaisille omaisille että lentoliikenteemme elää myös konfliktitilanteissa turvallisten tähtien alla. miten me todella konkreettisesti varmistamme sen ettei vastaavaa tapahdu enää ikinä ei koskaan tässä maailmassa? ja miten me voimme varmistaa sen että olipa meillä maailmassa mikä konflikti tahansa niin matkustajat on turvattu ja pidetään huoli siitä että sellaisille alueille ei todellakaan lennetä missä ei ole turvallista. Ja siihen me tarvitsemme aitoja konkreettisia toimenpiteitä jotka varmistavat myös ihmisille sen että kansainvälinen lentoliikenne on turvallista. tuntuu hyvin surulliselta käydä aina tätä keskustelua jälkikäteen kun kukaan ei voi ainakaan väittää etteikö meillä olisi tekniset järjestelmät koneet laitteet systeemit sellaiset että me pystymme selviytymään vaikeistakin tilanteissa mutta onko meillä tänä päivänä liikaa toimijoita liikaa päällekkäisyyttä asioita joissa on hankala kantaa ja ottaa todellista vastuuta? matkustajat peräävät meiltä oikeuksiaan ja turvallista lentoliikennettä ja siihen niitä konkreettisia toimia tarvitaan. kiitos. Jetzt hat Karima Deli das Wort. Sitten Karima, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota että valiokuntaa siitä, että olemme järjestäneet tämän keskustelun ja tämän kuulemisen. Haluaisin kiittää, sillä nyt meitä tänään huolestuttaa se, kuinka voimme estää tämän tyyppisten onnettomuuksien toistumisen. MH17-katastrofi, sen tulee olla esimerkki, joka varmistaa meidät siitä, että tällaista ei enää koskaan tapahdu. Tässä olen kuunnellut hyvin tarkasti puheenvuoroa ja, ja minulla on useampia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on seuraava. Kuinka tällaiset tapahtumat, kuten Ukrainan tapahtuma, ovat mahdollisia? Kuinka me emme olemme osanneet arvioida tämän ilmatilan vaarallisuutta, vaikka tiesimme, että se sijaitsee konfliktialueella? Toinen kysymykseni on se, miksi Venäjä ja Ukraina eivät ole varoittaneet muita, ja jos he ovat näin tehneet, minkä tyyppisen tiedonannon ja minkä tyyppistä tietoa he ovat antaneet tilanteesta. Tässä on monia toimijoita mukana, monet kollegat ovat tämän maininneet, siviili-ilmailujärjestöjä, äh, jäsenmaat, äh, EASA, kaikki nämä toimijat, ovatko kaikki nämä toimijat olleet kyllin tarkkaavaisia vai pitäisikö meidän nyt tehdä sellainen huomio, että jäsenmaat itse viime kädessä ovat vastuussa siitä, että arvioivat tilanteen vaarallisuuden. Tässä minä esittäisin kysymyksen vastuusta. Tämä on todellinen kysymys. Kuka loppujen lopuksi on vastuussa? Emme käyttä koko ketjua läpi. Kuinka voimme varmistaa sen, ettei näin enää koskaan tapahdu? Ja tässä pääsemme kysymykseen sanktioista. Kuinka voimme arvioida sanktiot, että voisimme varmistaa sen, ettei tällaista enää koskaan tapahdu? Minun kysymykseni on se, että mitkä projektit ja minkä tyyppiset suunnitelmat ovat käynnissä tämän katastrofin seurauksena te, jotka toivoakseni olette tässä asiassa edenneet. Haluaisin tietää, vaikin juristi olekaan, kuinka te olette arvioineet tätä äh, alan keskittymistä. Kuinka te tulette toimimaan? Pitäisikö meidän tehdä jonkin tyyppinen sopimus jäsenmaiden välillä tässä? äsken ECAC edustaja mainitsi, että teillä on 44 jäsenmaata. Kuinka te toimitte? Voisimmeko me tässä esimerkiksi pyytää, että komissio olisi tärkeämmässä roolissa tai jokin virasto vastuussa, joka voisi vastata asiasta? Nämä eivät ole mitään ehdotuksia, minä esitän vain kysymyksiä. Oletteko te jo pohtineet tämän tyyppisiä ehdotuksia konkreettisia ehdotuksia. Tässä oli sitten kysymys siitä, laajennetaanko ESAn toimintaa, tulemmeko me sitä laajentamaan, olisiko se tarpeen, mielestäni näin ei ole, mutta minkä tyyppistä työtä tällä hetkellä on käynnissä, jotta me voisimme tätä peruspohdintaa käydä. Kiitoksia. Vielen Dank. Und jetzt Peter Kiitos sitten Peter Lundgren.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 putosi 17. heinäkuuta Donetskin alueella. Me olemme saaneet hyvin ristiriitaista informaatiota tästä onnettomuudesta. USA-viranomaiset sanoivat ensin, että tässä oli kysymys venäjämielisten sotilallisten joukkojen vahingosta. Sitten Venäjän puolustusministeri järjesti lehdistötilaisuuden, jossa hän osoitti kuvia, valokuvia ja todisteita MH17 lähellä olleesta sotilaista lentokoneesta. Sen jälkeen me emme ole saaneet mitään informaatiota, me emme tiedä mitään mustasta laatikosta ja on kestänyt paljon kauemmin kuin monissa muissa tapauksissa vastaavissa. Meillä on kysymys eh, Euroopan lentomatkustajien turvallisuudesta ja sen vuoksi meidän täytyy olla selkeitä, kun me pyrimme huolehtimaan kaikkien matkustajien turvallisuudesta. Mutta millä tavalla me saamme informaatiota, millä tavalla voimme olla varmoja tutkimusten tilanteesta. Kuten olemme voineet eh, lukea EASAn briefauskirjasta, niin eh, virallisesti on, EASA pyydettiin nimittämään asiantuntija ja 21. Helmiku, heinäkuuta Kievin matkustikin asiantuntija. EASA tukee Hollannin turvallisuusjärjestön työtä, mutta miksi EASA vain tukee sen sijaan, että se olisi ollut mukana tutkimustiimissä, kuten Venäjä, USA, Saksa, Ranska, Australia, Indonesia – me olemme myös lukineet, että EASA ei saanut informaatiota Ukrainan lentoviranomaisilta siitä, että tällä alueella oli rajoituksia. Ja vaikkakin tässä oltiin tietoisia sodasta Ukrainassa, odottivatko he vain informaatio, eivätkä toimineet ja mikä on menettelytapa Ovatko he hyväksyneet reitit ilman, että he ovat varmistaneet tilanteen eri maissa? Me luimme myös, että EASA harjoittaa äh, Euroopan lentotuotannossa äh, turvallisuustarkistuksia ja valvontaa. Miten sitten muut maat, äh, miten niissä tehdään, miten tätä valvotaan? Me olemme lukeneet, että EASA jakaa turvallisuusinformaatiota ja suosituksia eh, erilaisten lehtien kautta. Mutta jos ajatellaan, tai että tätä informaatiota annetaan eh, ylipäätään kaikille lentoyhtiöille. No entä sitten matkustajat, millä tavalla he saavat informaatiota oman reittinsä turvallisuudesta? Euroopan kansalaiset käyttävät paljon rahaa EASAan. Viides kysymys. Mitä sitten tästä todellisesta matkustajien turvallisuuden valvonnasta? Onko EASA välttämätön kansa matkustajille tai olisiko parempi, jos eh, jäsenvaltiot hoitaisivat itse turvallisuuskysymykset ilman ylimääräisiä kustannuksia kansalaisilleen? Ja nyt sitten ennen kuin annan muille puheenvuorot, eh, niin annan panelisteille mahdollisuuden nyt eh, vastata näihin hyviin kysymyksiin. Aloitetaanpa samassa järjestyksessä. Herra Brenner. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kysymyksistä ja puheenvuoroista. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila lähden liikkeelle siitä ja menen siitä sitten eteenpäin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että me voimme yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa ottaa edistysaskeleita optimoimalla reittisuunnittelu liittyviä asioita näiden verkkojohtajien kautta. Me olemme jo optimoineet järjestelmiä, me olemme lyhentäneet lentoaikoja, mutta me pystymme vielä parempaan, jos menemme eteenpäin ehdotet, parlamentin ehdottamien askeleiden kautta. Ja tästä syystä sanoin, että odotan innolla jatkotukea Euroopan parlamentilta tässä asiassa, koska tässä optimointiin on vielä tilaa aivan erityisesti sirpaloitumiseen liittyen. Sitten, miksi Eurocontrol hyväksyi tämän lentosuunnitelman? Eurocontrol tarkastaa kaikki Eurooppaan liittyvät lentosuunnitelmat, olipa sitten ovatko ne linjassa näiden julkaisujen kanssa, siis NOTAM-järjestelmää, joka liittyy siihen, kun jäsenvaltiot rajoittavat tai sulkevat lentotilojaan ja Malesian lento, sen tarkoitus oli lentää tällä reitillä sellaisella korkeudella, joka ei, jossa lentotila ei ollut rajoitettu tai suljettu. Tämän rajan alla lentotila oli suljettu Ukrainan toimesta mutta tällä, tämän suljetun ilmatilan yläpuolella ilmatila oli avoin. Ukrainan päätös tästä ilmatiedosta oli kaikkien tiedossa, se jaettiin kaikille. Ongelma on se, ja asia, jota ei jaettu, liittyy siihen, että tämän tyyppiset sulkemiset, niillä on taustansa, eli tietty tieto on jäsenvaltion tiedossa ne voivat saada tietoa siitä, miksi tämän tyyppinen ilmatila suljetaan tai avataan. Ja tähän, tämän tyyppisen tietoon Patrick Kiikin viittasi ja Tämä tiedonvaihto tapahtuu kahdenväliseltä puole- pohjalta jäsenvaltioiden välillä tai kahdenvälisten sopimusten kautta, mutta meillä ei ole yhteistä pohjaa, jonka kautta tämä tieto saatettaisiin kaikkien tietoon. Tietenkin olisi ollut mielenkiintoista nähdä, millä tavalla ukrainalaiset tuolla hetkellä järkeilivät, miksi he sulkivat ilmatilan tiettyyn rajaan saakka. Ja tämä tieto, joka sitten johti riskinarviointitulokseen ja ICAO-työryhmässä varmaankin tästä vetää johtopäätöksiä ja sitä täytyy sitten seurata ja tarkastella sitä, miten se vaikuttaa Eurooppaan, miten tässä halutaan mennä seuraavissa vaiheissa eteenpäin. Sitten tiedon jakoon liittyvä kysymys. Jäsenvaltioilla täytyy tätä tietoa olla, jäsenvaltioiden täytyy saattaa tämä tieto riskinarviointijärjestelmään ja meidän tulisi myöskin saada tämä tieto taustatiedoksi, jotta voimme pitää kiinni johdonmukaisuudesta. Tämä on uusi asia, koska me emme voi elää näiden MH17 uhrien valossa. Meidän täytyy ottaa opiksi tästä hyvin traagisesta tilanteesta – tätä ei tule vain sysätä syrjään. Tämän tyyppisen taustatiedon jakaminen on tärkeää. Kuten sanoin, Eurocontrol on myöskin sotilaallisen järjestön yhteyksissä. Me saamme tietoa, mutta se, se ei ole kuitenkaan pakollista, eli me voisimme tähän tehdä muutoksen. Ja sitten, jotta tämä käyttäjien ympyrä saadaan suljettua, niin tietenkään tämän tiedon ei täydy olla julkisesti saatavilla, koska kysymys on hyvin arkaluontoisesta sotilaista tiedosta, mutta ainakin se täytyisi saada tiettyjen tahojen äh, käyttöön. Ja tästä me Task Force-työryhmässä keskustelemme. Kiitos. Sitten Salvatore Shapitano. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä vastaan tiettyihin kysymyksiin, jotka tulivat esiin Aivan aluksi haluaisin mainita, että simiili-ilmailu on määritelmältään kansainvälinen ilmiö. Kyseessä on toiminta, joka ei rajoitu tiettyyn jäsenmaahan tai tiettyyn alueeseen. Se on maailmanlaajuista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toimet, joihin ryhdytään tällä alalla, tulisi koordinoida täysin kansainvälisesti. Tässä kontekstissa voimme korostaa sitä, että ikä on reagoinut näihin toimiin, tapahtumiin. Voimme keskustella siitä, miksi näitä tapahtui vasta onnettomuuden jälkeen, mutta mielestäni on tärkeää, että kaikki aloitteet, joihin ryhdytään tämän onnettomuuden jälkeen, eivät ole alueellisilla. sillä tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia eurooppalaisen ilmakuljetuksen tukemisessa, sanoakseni. ICAO on luonut task force-ryhmän, jotta voisimme analysoida järjestelmän heikkouksia tietoon liittyen. Tässä haluaisimme korostaa sitä, mikä vastuu on, jäsenmaiden vastuu, kuten Matthew Bolden mainitsi, eräät jäsenmaat eivät pysty vastuitaan täyttämään, ne eivät pysty monista syistä täyttämään vastuitaan. Yksi syy saattaa olla se, että niiltä puuttuu tietoa, toinen syy voi liittyä tiedon vääränlaiseen analysointiin tai arviointiin. Yksi erittäin tärkeä asia, jota ikä on korostanut, on se, että me tarvitsisimme foorumin. Meidän täytyy jättää vastuukenttä sellaiselleen, tällaiseksi kuin se on, ei muuttaa sitä. Ja tässä ICAON johto on myöskin hiljattain ehdottanut Chicagon yleissopimuksen tiettyjä muutoksia. Tämä prosessi tulee olemaan hyvin pitkä, mutta en kuiten, emme kuitenkaan puutu tähän ongelmaan. Vastuu, tarjoaminen ja tiedon tarjoamisen vastuu tulee säilymään jäsenmailla, mutta jos on olemassa tietoa, jonka pohjalta jäsenmaan tulisi tehdä päätöksiä tai muita toimia. Tällaista tietoa, jota jollakin muulla toimijalla on, sitä tulisi jakaa maailmanlaajuisella foorumilla. Tämä on tämän Task Force-ryhmän tarkoitus. ikä on luonut ryhmän ja sen päävääränä on luoda ehdotus tämän tyyppisen maailmanlaajuisen foorumin luomisesta – jotta voisimme jakaa tietoa. Sen toinen kysymys, matkustajien oikeus saada tietoa. Uskoakseni kaikkein tärkein viesti, joka voimme välittää järjestelmään liittyen, on se, että järjestelmä on turvallinen. Tätä pitäisi korostaa. Valiokunnan jäsenet tietävät erittäin hyvin, että vuonna 2013 kolme miljardia kolme yli kolme miljoonaa matkustajaa lensi lentoliikenteessä ympäri maailman ja onnettomuuksia tapahtui hyvin vähän. Järjestelmä on siis turvallinen ja toimit, joihin ryhdytään, tulisi toteuttaa kansainvälisellä tasolla. En haluaisi ryhtyä sellaiselle linjalle, että matkustaja voisi tehdä päätöksiä sellaisen valinnan pohjalta, olisiko lento turvallinen tai ei turvallinen. Tämä johtaisi tilanteeseen, joka ei olisi yhtä pitävä päämäärimme kanssa. Minun mielipiteeni on siis se, että viestin matkustajille tulisi olla se, että järjestelmä kokonaisuudessaan on turvallinen. Haluaisin tässä viitata myöskin kysymykseen tai kommenttiin, joka tuli esiin ja joka liittyi Euroopassa toteutettuun koordinaatioon ja siihen, onko toimijoita liikaa ja liittyykö tämä jollakin tavalla onnettomuuteen. Tämä tulisi täysin sulkea pois. Eurooppalainen järjestelmä on melko monimutkainen, kuten tiedämme hyvin. Nykyisin Euroopan unionin toimielimet ovat mutkikkaat, mutta tehtävien jako on hyvin selkeä alalla, eikä minkäänlaista yhteyttä ole tähän onnettomuuteen toimijoiden monella määrällä. Kiitoksia. Dankeschön. Jetzt Giancarlo Buono. Thank you, Mr. Chairman. Although there were no specific... Kiitos puheenjohtaja, vaikka minulle eh, tai Iatalle ei nyt mitään erityisiä kysymyksiä esitetty, niin haluaisin kommentoida ensinnäkin eh, tästä sirpaloitumisesta ja päällekkäisyydestä, niin eh, turhat päällekkäisyydet ja sirpaloituminen ei ole turvallisuuden ystävä. Single European Sky on yksi näistä projekteista, joka voisi parantaa tätä nyt jo turvallista järjestelmää, kuten kollega Salvatore juuri mainitsi koska tätä kautta me voimme välttää turhaa päällekkäisyyttä ja sen vuoksi myös mahdollistaa parempi informaation kulku. Joten me todellakin tuemme tätä projektia ja toivomme, että tämä parlamentti yhdessä muiden lainsäätäjien kanssa Euroopassa kykenee viemään tätä eteenpäin mahdollisimman nopeasti niin, että voisimme saada tästä hyötyä. Toinen kommentti liittyy onnettomuuden syihin. Tästä on käynnissä virallista tutkimusta ja se on käynnistetty hollantilaisten toimesta ja johdolla. Ja Ika on siinä mukana. Ja haluaisin muistuttaa, että tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole syyttää, vaan nähdä, tämän onnettomuuden syyt ja estää sitten tällaista tapahtumasta uudelleen. Tämä on meidän prioriteettimme. Me tiedämme, että tätä tutkimusta on estänyt tietyt kansalliset ongelmat. Meidän täytyy pyrkiä nyt siihen, että voimme välttää tällaisen uudelleen tapahtumista ja me haluamme saada selkeän kuvan siitä, mitä tapahtui ja sen vuoksi sitten kykenemme saamaan kunnollisen tutkimuksen, jota voimme sitten hyödyntää. Kiitokset ja sitten Patrick Keen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe on erittäin monimutkainen ja yksi asia, joka tässä mainittiin, jota mielestäni tulisi korostaa, on se, että todellakin jäsenmaa on vastuussa siitä, että se varmistaa ilmatilansa turvallisuuden ja sen vastuulla on ähm, tiedottaa riskeistä ilmatilassaan kansainvälistä, kansainväliselle yhteisölle ja mahdollisesti sulkea ilmatilla, mutta tietyissä tapauksissa jäsenmaan riskinarviointi ei ole samanlainen kuin jonkin muun tahon. Voin ottaa tässä esimerkkinä ähm, erään tapauksen. Tulemme antamaan teille tässä tietoa Ukrainan tilanteesta huhtikuussa. Kuten tiedätte, koska Venäjä liitti Krimin alueen itseensä, Venäjä julkisti Notam tiedotteen sanoen, että Krimin ilmatila on tästä lähin Venäjän ilmatilaa. Ja tämän lisäksi Ukraina julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Krimin ilmatila oli yhä Ukrainan ilmatilaa. Tämän seurauksena syntyy riski siitä, että ilma-alus, joka menee Krimin ilmatilaan, ei tiennyt, mihin lennonjohtoon ottaa yhteyttä. ICAO julkaisi Tämän vuoksi tiedotteen, jonka mukaan tilanne oli erittäin vaarallinen ja suosittelimme jäsenmaille ja ilmailualan toimijoille sitä, että tätä ilmatilaa ei käytettäisi. Eurocontrol ryhtyi toimiin, jotta tämä ilmatila suljettaisiin ja EASA julkaisi turvallisuustiedotteen, joka periaatteessa oli samalla linjalla kuin ICAON tiedote. Tässä haluaisin tällä esimerkillä sanoa, että EASA sai kuukausi tai kaksi kuukautta tämän tapahtuman jälkeen Ukrainan siviili viranomaisilta tiedon, että tiettyjä reittejä tällä, tässä ilmatilassa voitaisiin avata uudelleen, mutta meidän oma arviomme asiasta oli se, että ilmatila oli yhä vaarallinen. Ja tämän vuoksi pitäydymme ensimmäisessä arvioimassamme, jonka mukaan tätä ilmatilaa ei tulisi käyttää. Tarkoitan tällaista, että avainasemassa on tieto ja tiedon jakaminen ja tiedon laatu. Me, koska me tunnemme kentän ja koska me ymmärrämme lennon valvontaa, me tiedämme, että Ukrainan arviotilanteista ei ollut kaikkein turvallisin mahdollinen arvio kyseessä olevassa tilanteessa. Ja viime viikkoina olemme moneen kertaan Syyrian, Libyan, Irakin ja Afganistanin tapauksissa Olle tilanteessa, jossa maa ei ollut julkaisemassa notam tiedoita sanoen, että ilmatila suljetaan, koska ilmatila on vaarallinen, vaan tilanteessa, jossa Amerikka julkaisi oman kiellon jolla se kiesi omia ilma-alueitaan käyttämästä näiden maiden ilmatilaa, koska tila oli vaarallinen. Me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme loppujen lopuksi parempaa tiedon jakoa eurooppalaisella tasolla, mutta myöskin kansainvälisellä tasolla. Ja tiedämme, että ikä on jäsenmaissa. Meillä on Afganistan, Kiina, eh, Venäjä, kaikki nämä ovat mukana ja kyseessä on hallitusten välinen järjestö, jossa päätökset tehdään yksimielisesti periaatteessa. Tiettyjä rajoituksia on olemassa liittyen eräisiin toimiin, ja niin voimme sen ymmärtää, mutta Euroopassa uskoakseni me voimme luoda järjestelmän vaihtaa tietoa ja arvioida tiedon laatua, sillä vain tiedon vaihto näiden esimerkkien valossa ei ole riittävä. Meidän täytyy arvioida myöskin tiedon atua, ja tämä on ehkäpä kaikkien vaikein tehtävämme. Tässä esitettiin kysymyksiä liittyen siihen, onko toimijoita liikaa ja rooleja liikaa. Meillä todellakin on monia toimijoita. Euroopassa on 28 jäsenmaata, 28 ähm, ilmailupalveluiden tarjoajaa. Tämä on jo monimutkainen tilanne. Äh, mutta kuten Salvatore tässä mainitsi, säännöt ovat melkoisen selvät. Se, mitä voisimme parantaa, on tiedon jako eri toimijoiden välillä. Meillä on turvallisuuteen liittyvä lakialoite, joka liittyy yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Ja tässä tarkoituksena oli luoda turvallisuuspuitteisto EASAan liittyen tarkoituksena oli luoda järjestelmä, jonka kautta voisimme jakaa tietoa tehokkaammin kuin nykyisin. Sitten tässä sitten kysymys tutkahäiriöihin liittyen. Kyllä todellakin tiettyä tutkin liittyvää häiriötä, ilmiötä on ilmennyt, mutta tämä ei lainkaan liittynyt Ukrainan alueeseen ja kyseessä oli kesäkuun alku. Näitä kahta asiaa ei pitäisi lainkaan liittää toisiinsa mielestäni. Sitten liittyen rooliimme onnettomuuksien tutkinnassa. Tämä on määritelty erittäin selkeästi Euroopan unionin lainsäädännössä. Me olemme tarkkailijoita, me tuemme, me tarjoamme onnettomuustutkijoille li- tietoa liittyen ilmailualukseen ja niin edespäin. Ja nämä säännöt ovat erittäin tarkat. Onnettomuuksien tutkinta on jäsenmaiden vastuulla ja tässä erityistapauksessa äm, Alankomaiden onnettomuustutkinta viranomainen huolehtii niistä. Me emme ole tilanteessa, jossa meidän tulisi jakaa tietoa kenenkään kanssa, ellei Alankomaiden onnettomuustutkintaviranomainen näin päätä. Tutkinta on tällä hetkellä käynnissä. Mielestäni ratkaisuihin liittyen tämä ei ole kovinkaan vaikea tilanne. Meidän ei tule rakentaa monien miljoonien eurojen järjestelmää. Meidän pitäisi luoda toimijoiden kesken parempaa tiedon jakoa. Kyseessä on se, että me tunnistamme ne menettelyt, joiden kautta toimijat voisivat toisiaan auttaa ja jakaa luottamuksellista tai ei-luottamuksellista tietoa ja päättää, mihin asti menemme, kuinka paljon haluamme ottaa sotilastiedustelun mukaan tähän toimintaan ja kuinka sen toteuttaisimme tätä keskustelua on aloitettu jo liittyen Euroopan unionin sotilasalan edustajien kanssa aiheeseen liittyen, niin me tarvitsemme tukea Euroopan unionin toimielimiltä, jotta tällainen tiedon yhdistäminen ja jakaminen toimisi. Olen varma, että jäsenmaiden Eurokontrollilla ja EASan on mahdollista toimia yhdessä ja varmistaa se, että kulku on paljon parempaa kuin nykyisin. Kiitoksia. Kiitos sitten ja lyhykäisesti herra Baldwin vielä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja keskustelun arvoinen keskustelu. Olen kuullut täällä vaatimuksia sen suhteen, että tulisi identifioida vastuulliset. Ja haluaisin sanoa hyvin selvästi sen, että päävastuu tästä järkyttävästä onnettomuudesta on niiden keskuudessa, jotka ampuivat ohjuksen puolustuskyvyttömään lentokoneeseen. Joku tähän jo viittasikin. Ja kuten Kalla sanoi heti onnettomuuden jälkeen, hän sanoi, että ne, jotka ovat tästä onnettomuudessa vastuussa, niin heidät täytyy saattaa vastuuseen. Eli puhummepa me täällä mistä tahansa mukautuksista omiin järjestelmiin, niin tämä perusfakta kuitenkin on ja pysyy. Kuten Patrick sanoi, niin tämä on hyvin monimutkainen osa-alue, kun puhumme sääntelystä ja siitä, miten sääntelemme, ja se, että otetaan vastuuta laajemmin me viranomaiset ja mielestäni teillä on erittäin hyvä valikoima viranomaisia tällä pöydän ympärillä, niin meidän täytyy olla valmiita tarkastelemaan sitä, mitä me teemme, miten me teemme, milloin me teemme, varmistaksemme sen, että säännökselliset vastuulinjat ovat selkeitä ja että tietojärjestelmät toimivat ja että me olemme niin hyviä kuin vain voimme olla ja olen samaa mieltä siitä, mitä Salvatore ja Patrick sanoivat toisin sanoen olennaiset roolit ja vastuut, niiden täytyy olla selviä, mutta meidän täytyy olla valmiita tekemään kaikki mahdollinen, jotta järjestelmää parannetaan. Ja jos tilanne niin vaatii näiden käytyjen keskustelujen valossa, niin meidän täytyy sitten olla valmiita tarkastelemaan vastuukysymyksiä ja joko lisätä tai sitten tehdä muutoksia näihin rooleihin, aivan kuten monet täällä salissa ovat vaatineet, eli ehkä sitten poistettaisiin riski siitä, että tällainen tapahtuisi uudelleen. Eli tästä syystä me ja IAT ja komissio ja Eurokontrollo ja ICAN työryhmä odottavat, ovat odottavalla kannalla ja me pidämme tätä kiireellisenä asiana. Meidän täytyy kiireellisesti tarkastella sitä, mitä me voimme tehdä paremmin. Ja vielä yksi asia. Haluaisin, että kaikki kaikki esittisivät meille kysymyksiä, mutta teidän ei tulisi turhan rankalla kädellä arvioida näitä vastauksia eikä uskoa kaikkia niitä internetissä liikkuvia salaliittoteorioita. Vielä pariin kysymykseen vastaus ja liittyen hollantilaisten onnettomuustutkintaan kuten tässä on jo käynyt selväksi, niin pääsy onnettomuuspaikalle on edelleen ongelma. Hollannin turvaviranomaiset ovat pyytäneet, että Ison-Britannian onnettomuustutkintalain lautakunta tulisi käydä uudelleen läpi nämä mustat laatikot ja ainakin tulisi jonkinlainen väliaikainen raportti saada aikaiseksi tulevina viikkoina ja meidän tulee kaikkien lukea se hyvin tarkkaan. Mutta jos nyt palataan edelleen vastuukysymykseen, niin täytyy muistaa se, että Hollannin julkinen syyttäjä on jo käynnistänyt rikostutkinnan jotta vastuut saadaan selviksi tässä onnettomuudessa. Ja tämä tietenkin, tähän liittyy yhteistyötä ja ensimmäinen Eurojustin kokous pidettiin heinäkuun loppupuolella tämän asian tiimoilta. Ja sitten vielä viimeinen asia. Monet ovat viitanneet yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan ja sen artikloihin. Me olemme tietenkin hyvin kiitollisia siitä tuesta, jota me olemme Euroopan parlamentilta saaneet tälle projektille ja on hyvin houkuttelevaa mm, vertailla asioita ja sanoa, että jos meillä olisi ollut yhtenäinen Euroopan ilmatila, niin ehkä tällaiset riskit voitaisiin välttää. Mutta sen lisäksi, että tämä onnettomuus tapahtui yhtenäisen eurooppalaisen ilmatila-alueen ulkopuolella Ukrainassa, Eli jos yhtenäinen eurooppalainen ilmatila olisi ollut olemassa, niin tältä onnettomuudelta ei olisi vältytty. Meidän täytyisi myöskin edetä tässä asiassa askel kerrallaan. Meidän täytyy viedä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaprojektia eteenpäin. Se tulee parantamaan turvallisuutta, mutta me emme voi vetää suoraa yhteyttä tämän onnettomuuden ja tämän projektin keskeneräisyyden välille. Ennen kuin annan muille puheenvuoron, niin eh, onko täällä vielä jokin kysymys, jonka ei vastattu? Jos näin on, niin saatte vielä esittää sen uudelleen ihan lyhykäisesti. Van Dalen, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, kiitos eh, tästä koska minä istuin tässä kuin neuloilla jo olin pyytämässä työjärjestyspuheenvuoroa. Minä nimittäin ihan eksplisiittisesti kysyin, mik, sitten tilanne voi olla se, että jotkut tietyt, jäsenvaltio, jäsen, tietyt lentoyhtiöt, kuten British Airlines 14. heinäkuuta lähtien, eivät enää lentäneet tuossa ilmatilassa. Onko näin? Voi olla, että minulle ei haluta vastata, koska tutkimukset ovat käynnissä, mutta sanokaa se sitten ääneen. Koska tämä kysymys siitä, että jotkut lentoyhtiöt nähtävästi olivat saaneet enemmän informaatiota kuin toiset lentoyhtiöt – Enkä tähän minä en saanut mitään vastausta. Und Ismail. Kiitos, Sten Ismail Ertog. Ähm. Kiitos. Täällä sanottiin jo hyvin paljon ihan mielenkiintoisia asioita, mutta nämä kysymykset, minä esitin viisi kysymystä, en nyt niitä kaikkia toista, mutta yksi on minulle erityisen tärkeä, mihinkä te ette vastanneet. Nimittäin minä kysyin, onko totta, että heinäkuun alussa nämä äh, häiriöt, mitä oli tuolla itäisellä Alppialueella. Oliko tämä syy mahdollisesti sille, että tämä MH17 äh, katosi tutkassa ja että Itävallalle ei tästä kerrottu? Kysyn tätä nyt ihan tietoisesti sen vuoksi, että tämä ulkoinen häiriölähde kuten ainakin jotkut ovat sanoneet, että johtui äh, Naton harjoituksista Unkarissa, jossa oli, tällainen, äh, jossa oli suljettu yksi transponderi näiden harjoitusten takia. Ja minusta olisi tärkeää tietää tämä niin, että tulevaisuudessa tietäisimme ja olisimme tietoisempia tällaista asioista ja voimme, voisimme valmistautua. Sitten vielä herra Marinesku. Thank you, uh, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia myöskin näistä vastauksista, mutta haluaisin toistaa kysymykseni. Minä olen kuullut jotakin Task Force-työryhmästä, joka pyrkii arvioimaan tiedonvaihtoa. Ja EASA myöskin mainitsi tämän tärkeän tiedonvaihdon kysymyksen. Mutta minulla olisi kysymys komissiolle. Onko teillä tarkoitus tai oletteko tekemässä lähitulevaisuudessa arviota siitä, mitä tapahtui, ja ehdotusta, jotta jotakin Euroopan lainsäädännössä voitaisiin muuttaa. Ja sitten viimeisenä, todellakin viimeisenä Gesine Meissner. Niin, minä puhuin näistä salaisista palveluista. Saatteko te sieltä eh, informaatiota? Saatteko te eh, informaatiota eh, sieltä vai pitäisikö teidän saada? Alle, sondern die Frage, die No niin, Van Dalenin kysymys, kuka haluaa vastata? Kaikki eivät saa vastata. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä voisin tähän pari lausetta lisätä tähän parikkiin vastaukseen. Voimme vahvistaa, että uh, kesäkuun alussa tutkakatkoksia esiintyi ei vain Itävallan alueella, vaan myöskin sen naapurialueella. 5. ja 10. kesäkuuta. Nämä eivät millään tavalla liity mh 17 onnettomukseen Tämä oli täysin eri asia. Toinen alue, johon nämä tutkahäiriöt eivät vaikuttaneet. Me teknisesti suoritamme tutkimusta siitä, mitä tapahtui, mitkä nämä tutkahäiriöt olivat, ja me olemme tekemässä hyvin läheistä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka ovat havainneet nämä tutkahäiriöt. Kyseessä ovat ilmailupalvelujen tarjoajat Itävallassa ja lähialueella. Tarkoituksemme on teknisesti tehdä arvio siitä, mitä tapahtuu ja tämä arviointityö on yhä käynnissä. Meillä oli myöskin alussa tämä epäilys, voisiko tämä vaikuttaa, liittyä jollakin tavalla sotilasharjoituksiin, mutta tätä ei ole voitu vahvistaa lainkaan. Me teemme EASan kanssa teknistä yhteistyötä ja pyrimme varmistamaan sen, mitkä syyt tutkahäiriöihin tällä kyseisellä alueella olivat. Mutta tämä ei liity lainkaan MH17-onnettomuuteen. Täysin eri alue on kyseessä ja eri päivämäärät. Sitten British Airways-kysymykseen liittyen, kuten osoitin, on aina olemassa pisteestä A pisteeseen B matkalla eri lentoreittiä. Lentoreittiä, joita on mahdollisuus käyttää. British Airways valitsi erilaisen lentoreitin ja se perustui Ukrainan viranomaisten tuolloin antamaan tietoon. Meillä on 3000 lentoa päivittäin äh, alueella ja ne syyt, mitkä johtivat siihen, että British Airways valitsi tietyn lentoreitin eikä jotakin toista, eivät olleet kaikkien toimijoiden tiedossa. Kyseessä saattoi olla myöhästyminen tai jokin muu syy. Kysymys liittyen sotilaalliseen tiedusteluun ja tähän aiheeseen. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, kuten mainitsin. Osittain käytämme myöskin sotilastiedustelun tietoja ja Tämä on minun huoleni aiheeni. Jos haluamme turvallisuustilannetta parantaa Euroopassa, jos haluamme mennä askeleen pidemmälle ja pyytää jäsenmaita jakamaan tämän kaltaista tietoa, äh, kyseessä on aihe, jossa haluaisin myöskin kuulla kollegojani. Kiitoksia. Sitten Foster, Bach, Perinski, Andersen, Deli, Siile ja De Grandes. Haluaako joku vielä puhujalistalle? Kolme minuuttia jokaiselle. Herra Bach saa aloittaa. Okay. Thank you, thank you chairman. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Vai oliko minun vuoroni? <laughs> Mr. Bach says ladies first. Herra Bach sanoo tuolta, että naiset ensin, joten eh, voimme puhua tästä nyt eh, seuraavan tunnin siitä, että kuka saa puheenvuoron. Pyydän anteeksi, en kuullut tätä, vaihdoin kuulokkeen paikkaan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja meidän tulisi varmaankin kiittää eri virastojen edustajia ja komissiota. En voisi sanoa asiaa hienommin tällaisen terroristi-iskun jälkeen, kun Peter Van Dalen sen sanoi. Hän sanoi sen meidän kaikkien puolesta. Tässä on kysymys todellakin seurauksista. Ja haluaisin peruuttaa ajassa taaksepäin, jos palaan ajassa taaksepäin. Itsehän olen ollut ilmailualalla töissä, monet sen tietävät, eli kolme, olen viettänyt paljonkin aikaa tuolla yläilmoissa. Ja joka kerta, kun nousee koneeseen, niin ei koskaan tiedä, minkälaisten alueiden yli lentää, koska luottaa täysin hallituksen päätöksiin ja tiedustelutietoon. Ja tämä on aivan oikein. Minun mielestäni se on edelleen turvallisin liikennemuoto tällä planeetalla. Mutta mutta maailmassa asiat ovat menneet eteenpäin. Muistan Lockerbien onnettomuuksen 747, jonka joku ampui taivaalta alas laittamalla matkalaukkuunsa pommin, ja Ison-Britannian onnettomuustutkijat, jotka nyt tutkivat Malesian lennon mustia laatikkoja, niin he ovat vetäneet johtopäätöksen tästä järkyttävästä terroristi Farnburyssä tapahtuneesta terroristi-iskusta. Ja me olemme koettaneet hoitaa tämän asian lainsäädännön kautta varmistaaksemme sen, että lentokenttien turvamenettelyt ja rahtien turvamenettelyt, niitä parannetaan mutta 30 vuotta sitten, tämä oli 30 vuotta sitten, niin sitten tapahtui 11. syyskuuta ja silloin tajuttiin, että on ihmisiä, jotka ovat valmiita räjäyttämään itsensä. Tätäkään kukaan ei ollut nähnyt tulevan ilmailuteollisuudessa ja silloin asia palautettiin tähän parlamenttiin ja minä olin esittelijänä lentokenttien turvatoimikysymyksessä ja olemme pyrkineet hoitamaan tämänkin asian ja tästä on maksettu korkea hinta. Ja nyt sitten on tultu tähän onnettomuuteen ja suoraan sanottuna kukaan ei varmaankaan osannut ennakkoa. Siis jälkiviisaus on helppoa, mutta kukaan ei varmaankaan olisi pystynyt ennakoimaan sitä, että siviilikoneelle voi näin käydä. Vastuu on yksin omaan Venäjän hallinnon käsissä. Me voimme pelata syyttelypeliä, mutta se ei kyllä johda yhtään mihinkään. Eli minun mielestäni vastuu on Venäjän käsissä. Minä en usko, että tässä tehtiin virheitä lentoreittien tai suunnitelmien suhteen minun mielestäni, koska tutkimus on tehty ja eihän tällä reitillä yksinomaan Malesian äh, lentokoneet lentäneet, siellä oli Virgin Airwaysin ja muidenkin yhtiöiden koneita. Eli mitä me haluamme tästä kuulemisesta saada irti, se on se pääkysymys. Ja ehkä kaksi asiaa ovat sellaisia, jotka voitaisiin ottaa esille ja varmaankin saisi valiokunnan tuen ja parlamentin tuen. Ensinnäkin tässä on kysymys tiedon välityksestä. Me tukeudumme tiedustelutietoon, sekä siviili- että sotilaalliseen tiedustelutietoon. Ja just te sanotte, että me voimme tässä saada aikaan parannuksia, niin varmasti saatte meidän tukemme. Tämä täytyy hoitaa kansainvälisellä tasolla minun mielestäni, siis olen pääsemässä puheenvuoron loppuun. Tämä ei minun mielestäni ole EUn asia. Meidän täytyy saada sopimuksia kautta maailman aikaiseksi. Ja sitten lopuksi vielä me olemme yrittäneet käynnistää eurooppalaista yhtenäistä ilmatilaa ja sesariaa. Me tarvitsemme enemmän poliittista tahtoa, jotta kun käsitellään näitä ilmatilakysymyksiä, niin täytyy aina muistaa, että ne liittyvät toisiinsa. Ne eivät ole erillään toisissaan. Cesar, jossa on kysymys maasta, ilmaan järjestelmistä ja tässä parannetaan turvallisuus- tai tiedustelujärjestelmiä tämänkin kautta. Eli tässä minulta muutama kommentti. Minun mielestäni tämä tilaisuus on ollut hyvin hyödyllinen ja haluaisin vielä kerran kiittää niitä, jotka ovat tulleet tänne selittämään oman roolinsa ja haluaisin kiittää heitä myöskin hyvästä yhteistyöstä mietinnöstä. Kiitos. edustaja Bach. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä äh, edustaja Fosterin viimeisten sanojen kanssa. Tämä olisi todellakin avuksi ja se olisi hyvä. Minulla on kaksi tai kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, miten tulevaisuudessa äh, toimimme konfliktialueiden kohdalla? täällä on useampaan otteeseen sanottu se, että informaatio tulee jäsenvaltioista, mutta konfliktialueissa konfliktialueilla, niin eihän sieltä varmastikaan voi saada luotettavaa tietoa. Kyllähän me tiedämme kaikki, mikä tuollakin tilanne on ei vain Ukrainassa, vaan joka puolella konfliktialueella. Kuka päättää tulevaisuudessa? Minulle on olemassa vain avoin tai suljettu ilmatila. Mitään siltä väliltä ei ole olemassa. Sitten toinen kysymys tästä riskiarvioinnista. Riskiarviointi, kun se on hyväksytty, niin silloin lennetään. Mutta kuka päättää riskiarvioinnissa, koska se on hyväksyttävä. Ja se, että se on minulle hyväksyttävä, ei välttämättä ole jollekin toiselle yhtiölle hyväksyttävää. Eli minulla on tässä tietty pelko siitä, että tässä on kaupallisuus mukana. Kolmanneksi ihan konkreettinen kysymys. Te sanoitte, että kun te teette että te teette suosituksia. No, miten sitova on suositus? Minun mielestäni suositus ei ole kielto. Millä tavalla tätä voidaan arvioida, kun te eh, annatte suosituksia, johdatetaanko, noudatetaanko tätä sataprosenttisesti vai eikö? Kiitos. Dankeschön. Jetzt ist Herr Prinski. Ja sitten herra Prinski. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Uskoakseni tämä keskustelu tulisi keskittää myöskin yhteen kysymykseen. Tässä on tuotu esiin se, että ilmatilan turvallisuus on kyseisen valtion vastuulla. Samaan aikaan kuulemme kehoituksia jatkaa yhteinen eurooppalainen ilmatila – Plus-välineen kanssa, ja tämä vaikuttaisi ohjaavan meitä suuremman keskittymisen suuntaan ja sellaisen odotuksen suuntaan, että eurooppalaisella tasolla, eurooppalaisen yhtenäisen ilmatilan kautta voisimme luoda parempaa turvallisuutta ilmaliikenteeseen. Haluaisin pyytää, että herra Baldwin ja muut pohtisivat sitä, onko olemassa tarve tarkastella uudelleen tarkoin ehdotuksia, joita tämän yhtenäinen ilmatila plus aloitteen kautta on tehnyt. Tarkoituksenahan on äh, säätelyn yhdenmukaistaminen ja EASAn toiminnan keskittäminen. Olen käsittänyt, että tämä on enemmän tai vähemmän tekninen toimi. Tarkoitus on välttää kahdentumista ja virtaviivaista toimintaa niin edespäin. Ja tässä aloitteessa on myöskin tiettyjä seikkoja, jotka tämän turvallisuusnäkökannan valossa ansaitsisivat uudelleen tarkastelua. Tällä tarkoitan sitä, että esimerkiksi lennon johtotoiminta sen suhteen on mainittu, että se tulisi erottaa operatiivisesta toiminnasta ja tietty lennon johtotoiminta voitaisiin järjestää uudelleen, sitä voitaisiin yksityistää mahdollisesti ja meillä on myöskin ajatus siitä, että tukitoimia keskitettäisiin ja että meillä olisi verkosto, joka toimisi tämän yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilajärjestelmän alla tässä periaatteessa puheenjohtaja haluaisin tuoda huomioon sen, että meidän tulisi ottaa turvallisuuteen liittyvät seikat prioriteeteiksi. Ne tulisi ylittää muut seikat, joita on käsitelty, kuten tehokkuus, taloudellisuus, virtaviivaistaminen ja niin edespäin. Ne ovat myöskin todennäköisesti valideja seikkoja sinänsä, mutta ne tässä liittyvät asiaan, johon Siakitano viittasi. Ne ovat jäsenmaiden vastuulla. Tämän vuoksi todennäköisesti meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiomme siihen, mitä tässä mainittiin. Meidän täytyy harjoittaa paljon tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja tarkastella niitä toimia jäsenmaissa, joita tulisi parantaa, mutta ei niin, että tämä uhkaisi turvallisuutta yleensä. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin tukea niitä kommentteja, joita koordinaattorit ja kollegat ovat tässä tehneet. Ja minun täytyy sanoa, että Minulla ei ole sellainen olo, että me olemme saaneet vastauksia esitettyihin kysymyksiin, eli haluaisin vielä muutamaa kohtaa painottaa voimallisemmin. Siis loppujen lopuksi ei ollut kovin hyvä sanoa meille, että vastuu on kapinallisten käsissä koska tässä on kuitenkin muitakin vastuukysymyksiä. Suoraan sanottuna, jos Chicagon yleissopimusta on rikottu, sidottu tiettyjen avainhenkilöiden tai avainjäsenvaltioiden tai muiden valtioiden toiminnan takia tai sen takia, että heillä oli tietoa, jota ei siirretty eteenpäin, niin siitä täytyy tehdä tutkinta. Tiedän, että tutkinta on käynnissä, mutta ei ole mitään järkeä vain toitottaa meille, että kapinalliset ovat vastuussa. Ja on todistusaineistoa siitä, että tietyt ihmiset olivat tietoisia siitä, että kapinallisilla oli näitä pitkän matkan ohjuksia hallussaan. Eli mitä British Airways-kysymykseen tulee, niin minulla minulla on kysymys Eurokontrollille ja muille puhuivatko he suoranaisesti British Airwaysin ylimmän johdon kanssa? Esitettiinkö heille kysymyksiä siitä, miksi päätös lentosuunnilman suhteen tehtiin? Tässä on juridisia kysymyksiä, vastuukysymyksiä, kuten monet ovat sanoneet, ja on ihan hyvä, että tulette tänne keskustelemaan meidän kanssamme, mutta minulla on hieman sellainen olo, että vastauksia emme ole saaneet. Sitten sitten teknologian liittyvä kysymys. Haluaisin teidän kertovan meille, minkälaista erillistä riippumatonta teknologiaa, johon EU teknologiaa, johon EU sijoittaa. Minkälainen teknologia auttaisi meitä, jos meillä olisi EUn satelliittiprojektiin liittyviä projekteja, jotta me emme olisi niin riippuvaisia siviili- ja sotilaallisesta tiedustelutiedosta, eli tämä teknologiakysymys. Ja sitten kolmanneksi, minä en voi hyväksyä sitä vastausta, jonka me saimme matkustajatiedoista. Siis ymmärrän sen, että meidän ei tule huolestuttaa matkustajia turhaan, mutta mutta miksi heille ei annettaisi tietoja tietoista lentoreiteistä? Komission edustaja on aivan oikein, että tietenkin tilanne saattaa muuttua hätätilanteessa, mutta se ei ole tekosuu, jonka varvoilla voidaan kieltäytyä antamasta ihmisille tietoa. Eli tämä on hyvin tärkeä, mielenkiintoinen, traaginen kuulemistilaisuus ja vielä kerran haluaisin esittää surun valitteluni ja oman puolueeni surun valittelut kaikille niille, jotka ovat joutuneet kärsimään tästä onnettomuudesta ja todella vastauksia täytyy saada enemmän. Kiitos ja sitten edustaja Deli. uh, sí, gracias, Presidente, no, no, no. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me voisimme kuulla hyvin yksityiskohtaisen esityksen liittyen ilmailuturvallisuuteen ja tiedonjakoon. Uh, kuulimme tästä kuulemisen alussa ja on aivan selvää, että meillä on ollut ongelmia näiden mekanismien toimeenpanossa, näiden tiedonjakomekanismien toimeenjaossa, erityisesti liittyen tähän traagiseen Malesian Airlinesin aluksen onnettomuuteen tässä. Luonnollisesti tieto on tärkeä, mutta myöskin syyllinen pitäisi tässä saattaa vastuuteen, kuten komission edustaja oikein sanoi, mutta mielestäni tässä on myöskin avoin kysymys siitä, mikä näiden jäsenmaiden vastuu on näihin kansainvälisiin järjestöihin liittyvien jäsenmaiden vastuu. Yleensä kansainvälisellä järjestöllä on omat sääntönsä ja menettelynsä koskien niitä jäsenmaitaan, jotka eivät pysty täysin täyttämään velvollisuuksiaan, velvollisuuksia, jotka seuraavat jäsenyydestä. Ja kuten jo mainittua, tässä on myöskin kysymyksessä se, ovatko tiedot, joita jäsenmaista saadaan luotettavia niistä maista, joissa on ongelmia, koska alueella on kriisi tällä hetkellä. Haluaisin tässä kuulla enemmän näistä sisäisistä mekanismeista, joita te toimeenpanette tämän tyyppisissä tapauksissa, kun jokin jäsenmaa ei pysty tai on sellainen riski, ettei se pysty täyttämään velvollisuuksiaan tai kun sen tarjoama tieto ei ole niin luotettavaa kuin vaikuttaisi. Haluaisin kuulla hiukan enemmän tästä. Ja myöskin tämä materiaali, jonka me saimme sähköpostitse EASalta, kolmannella sivulla mainitaan, että heinäkuussa Ukrainan ilmailuviranomaiset julkaisivat ensimmäisen tiedotteen, mutta sitä EASA ei saanut ennen tätä onnettomuutta. Ja toinen tiedote julkaistiin vasta 17. heinäkuuta, eli paljon myöhemmin. Minun kysymykseni on seuraava. Mitä tapahtui tälle ensimmäiselle tiedotteelle? Kenen puolella oli ongelma tai syy sille, että tätä tiedotetta ei saatu. Kiitoksia. No, no, kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos kaikille asiantuntijoille, jotka tulivat tänne. Tämän tapaamisen tavoitteenahan on se, että meidän täytyy antaa, näyttää myös poliittista tahtoa meidän puoleltamme ja, ja tehdä ehdotuksia teille teillä on ehdotuksia, jotka ovat eh, ihan hyviä, mutta ne tarvitsevat myös poliittista eh, tavallaan kannustusta. Ei ole oikein selvää, mikä tämä tilanne tuolla konfliktialueella on, koska minusta tämä Itä-Ukrainan konfliktitilanne on ihan uudenlainen, koska tässä on kysymys jonkinlaisesta yhdistetystä eh, sodasta. Ja jos katselee tässä lentotutkaa, niin voidaanhan sitä lentää Syyrian ylitse, Irakin ylitse, Afganistanin yljelle, ylitse. Tietenkin täytyy olla tiettyjä alueita, joista ei pitäisi lentää turvallisuuskysymyksistä, mutta miksi Itä-Ukraina on jätetty tästä kielletystä alueesta pois. Todennäköisesti sen vuoksi, että siellä on piilotettu informaatiota ja venäläiset ovat sanoneet, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä onnettomuudesta ja näin Nikaukin on sanonut, että se on tavallaan totta, mutta ei voida valvoa aluetta, jossa on sota jossa toimitaan Venäjän uuden konseptin mukaisesti. Eikä tämä varmasti koskaan ole viimeinen alue, jossa tällaista on nähtävissä. Toivottavasti ei ole näin, mutta olen vakuuttunut siitä, että näin on. Miksi? Siksi, että informaatiota piilotetaan ja kapinallisilla siellä on uutta teknologiaa, uudenlaisia ohjuksia. Ja äh, kun tutkimustulokset äh, julkaistaan, niin sillä tulee olemaan poliittista, poliittisia seuraamuksia. Ja siinä täytyy sitten myös selvitä siinäkin ilmapiirissä. Täytyy olla tiukkana, koska ei tässä ole kysymys vain siitä henkilöstä, joka painaa nappia ja lähettää tämän ohjuksen matkaa, vaan vastuussa ovat myös ne, jotka myyvät näitä järjestelmiä. Ja esimerkiksi Alankomaiden kansalaiset eivät varmastikaan luota poliitikkoihin tai lentoturvallisuuden toimielimiin. Tämä on tärkeää meille ja tämä on poliittista. Ja haluaisin myös sanoa, että minusta on tärkeää, mitä tällä konflikti- ja katastrofialueella tapahtuu näissä tutkimuksissa. Me tarvitsemme jonkinlaista uutta konseptia, niin, että kuka tahansa valvoo tällaista katastrofialuetta, niin eh, heidän tulisi sallia se, että tutkijat pääsevät välittömästi paikalle. Se, että sinne ei päästetty tutkijoita välittömästi, on hyvin selvästi siitä, että siellä haluttiin piilottaa asioita. Eli siellä tapahtui enemmän kuin mitä haluttiin antaa ymmärtää. Teidän täytyy nyt löytää uusia ajatuksia, kuinka toimia tällaisissa tilanteissa. Toinen asia jälleen Siberian, Siberian ylilennot, joka on Chicagon yleissopimusta vastaan. Venäläiset ovat jo vuosia keränneet rahaa Siberian ylilennoista. Ja nyt kun sitten eh, nämä sanktiot on otettu käyttöön, he sanovat, että hei, me voimme pysäyttää nämä ylilennot kokonaan. Onko kukaan reagoinut tähän? muchas gracias también a los... Kiitos, puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia myöskin asiantuntijoille, jotka ovat tulleet tänne tänään. Kiitokset myöskin siitä tiedosta, jota he välittivät meille liittyen tähän onnettomuuteen ja miten siihen reagoitiin. Me olemme tässä viitanneet perusarvoihin, turvallisuuteen ja vastuuseen. Ja kun puhutaan turvallisuudesta, niin meidän täytyy päättää, mihin toimin tulee ryhtyä ja kuinka pitkälle voimme mennä varmistaaksemme maksimaalisen turvallisuuden. Mutta minun mielestäni avainasemassa on vastuualueiden määrittely ja se on paljon hankalampaa. Tässä on nyt todettu, että ensimmäinen uhri sodassa on aina totuus. Ja minun mielestäni ensimmäinen tehtävä tässä tilanteessa olisi määritellä, kuka on vastuussa tästä tapahtumasta. Ehkä ensimmäisen lähestymistavan tulisi olla se, että kuka hyötyy tämän tyyppisistä tapahtumista ja kuka häviää silloin kun me puhumme tämän tyyppisistä katastrofeista. No tietenkin on uhreja, äh, luonnollisestikin henkensä menettäneet ihmiset, ihmiset joilla ei ole osa osuutta, arpa eikä osuutta tässä tapahtuneessa, he ovat uhreja ja lentoyhtiö on häviäjien puolella koska he menettävät liiketoimintaa, materiaalia ja niin edelleen, eikä niilläkään ole osuutta näihin tapahtumiin. Eli meidän tulee saada totuus esille näissä asioissa. Poliitikkojen on hyvin hankala ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että tämä konflikti, tässä ei ole kysymys mistään pikkukärhämästä, vaan tässä on potentiaalia globaaliin konfliktiin. Ja minä haluaisin keskittyä kysymyksessäni vastuuseen. Missä määrin me voimme ennakoida vastuuden jakoa, kun puhutaan perheistä, uhreista, urhe, uhreista, jotka menettävät hengensä. Missä määrin me voimme odottaa sitä, että me saamme aikaan menettelyt, jotka johtavat tyydyttävään loppuratkaisuun, sen sijaan, että meillä on pitkiä monimutkaisia menettelyjä, joiden kautta loppuratkaisua ei tule ja eikä saada edes ketään vastuuseen näistä tapahtumista. Minä haluaisin kiinnittää komission huomiota tähän. Minun mielestäni on täysin välttämätöntä vetää tästä kaikesta se johtopäätös, että meillä tulee olla riittävät taloudelliset voimavarat, jotta me voimme varmistaa sen, että meillä on oikeita voimavaroja, jotta me voimme tutkia tämän tyyppisiä tapahtumia. On vältettävä menettelyjä, joilla ei ole mitään todellista arvoa ja jotka ovat kuitenkin kovin pitkiä. Tässä on kysymys yhdestä vakavasta tapahtumasta, sen me kaikki tunnustamme, mutta siitä voitaisiin saada aikaiseksi positiivisia seuraamuksia, helpompia menettelyjä, jotta määriteltäisiin, kuka on vastuussa ja jotta voidaan maksaa korvauksia uhreille, joilla ei ole mitään tekemistä tämän konfliktin kanssa ja heille kuitenkin täytyy maksaa korvauksia. Thank you, Chairman. Um, I've certainly appreciated the role. Kiitoksia puheenjohtajia. Äh, nämä asiantuntijoiden roolit ja selitykset tänään olivat erittäin hyviä, mutta liittyen turvallisuuteen, mitä toimia olette tehneet liittyen tähän hiljattaisen Islannin tulivuoren purkaukseen? Äh, oletteko ryhtyneet toimiin? Yhdistynyt kuningaskunta ja monet muut maathan tästä edellisestä tulivuoron purkauksesta kärsivät kovin. Minulla on itsellänikin kysymys. Mehän puhuimme FAPSeista ja silloin siinä aina lähdetään liikkeelle kansallista suverenisuudesta ja tämä on hyvin tiukkaa. Näistä päätettiin äh, puolitoista vuotta sitten. Tämä on eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta sitä ei ole toimeenpantu kaikissa maissa, koska he eivät halua luopua suvereenisuudestansa. Ja valtiot ovat sitä itse vastuussa, eli kysymys on toiminnallisista ilmalohkoista. Meillä täytyy olla yhteinen kanta ja parastahan olisi, jos me saisimme tämän maailmanlaajuisesti, mutta vähintään eurooppalaisesti. Ja kysymys kuuluukin, että tuleeko tämä onnettomuus vaikuttamaan näihin toiminnallisiin ilmalohkoihin sillä tavalla, että me ainakin EU-ssa saisimme aikaan yhteisen kannan, jossa sanotaan, että joko voi lentää tai ei voi lentää, mutta ei niin, että joku lentää, joku ei. Luonnollisesti tässä materiaalisilla asioillakin on vaikutuksensa, jos pitää lentää jostain ympäri, se maksaa enemmän polttoaineessa eh, ja ajassa ja jos sanotaan, että jonkin tietyn ilmatilan lävitse ei voi lentää, se on liian turvatonta, niin silloin tämä maa menettää myös ylilentomaksuja. Eli tämä on myös yksi syy. Mutta jos yksi lentoyhtiö sanoo, että tämä on turvatonta ja toinen lentoyhtiö sanoo, että se on turvallista, niin tämä johtaa myös tavallaan kilpailutilanteen vääristymiseen. Sen vuoksi Euroopan unionilla pitäisi olla oma tila, tavallaan yhteinen tila ja silloin se olisi seurattavammissakin. Ja luonnollisesti yleisön täytyy saada tästä informaatiota. Ja millä tavalla? Yleensähän, tai siis säännöt ovat se, että yksi yksittäinen maa päättää, mutta minusta tässä on eurooppalainen ulottuvuus, jossa äh, täytyy huolehtia siitä, että ikäalla on äh, toimivaltuus sanoa, että täällä voi lentää, täällä ei. No niin, nyt sitten viimeinen vastauskierros. Herra Brenner. I'll start. Kiitos. Aloitan kysymyksestä, joka liittyy Islannin tulivuoreen. Tietenkin silloin, kun EIF ja purkautui. Se ei ollut mikään miellyttävä tapahtuma Euroopalle ja sen jälkeen on ryhdytty kaikenlaisiin toimiin. Yksi niistä on se, että meillä on eurooppalainen kriisikoordinointikeskus, jotta saataisiin nopeasti tieto jaettua ja voitaisiin myöskin harkita näitä eri optioita, koska nämä kriisit eivät koskaan ole samanlaisella. ACCC on aktivoitu viime viikkoina monista syistä. Ebola täällä jo mainittiin, tietenkin MH17, mutta myöskin tulivuoren purkaus. Nämä rakenteet, jotka on perustettu ja harmonisoidummat menettelytapat, jotka liittyvät siihen, miten tällaisiin ilmatilaan saastumisiin reagoidaan, niin todennäköisesti ei samanlaiseen tilanteeseen enää päädytä, koska tuolloin edellisellä kerralla jäsenvaltioiden toiminta ei ollut koordinoitua ja se johtui sekaannukseen ja ongelmiin. Eli menettelyjä on linjattu jäsenvaltioissa tällaisten tuhkatapahtumien suhteen ja myöskin koordinaatiota on lisätty. Eli me olemme sitä mieltä, että nyt me olemme valmistautuneita tavalla, joka ei johda samanlaisiin seuraamuksiin, jotka olisivat kieltämättä katastrofaalisia. Sitten jäsenvaltioiden äh, pakko. jäsenvaltioon on pakko pakko tehdä riskinarviointeja omasta ilmatilastaan liittyen matkustajien matkustamisen turvallisuuteen. Riskiarvioiden perusteella niiden täytyy sitten laatia näitä NOTAM-asiakirjoja. Me ehdotamme, että EU 28 ja parlamentti harkitsisi sitä, kannustetaanko jäsenvaltioita vai pyydettäisiinkö niitä ei ainoastaan tekemään riskinarviointeja, joita ne nyt jo tekevät pakon edessä, vaan myöskin jakavaan, jakamaan tämän tiedon keskenään, koska vain tuolloin eurokontrollin äh, kaltaiset järjestöt ja verkkojohtajat voivat tarkastella sitä, voidaanko olla samaa mieltä johtopäätöksistä vai vetäisimmekö me täysin erilaiset johtopäätökset, joka sitten avaisi oven keskustelulle kyseenomaisen jäsenvaltion kanssa, mutta koska meillä ei tätä tietoa ole, niin johtopäätöksiä ei voida vetää, koska tietoa ei jaeta. Eli meidän lähestymistapamme olisi se, että voisiko EU28 jakaa riskinarviointitiedon meidän kanssamme myöskin EASAN ja Eurokontrollin ja EKAkin mukaanottaminen IKA, työryhmään, on työryhmä, koska jos me sanomme, että EU28 on valmis jakamaan tietoa, niin sitten tulisi harkita tätä samaa maailmanlaajuisesti. Ja tietenkin me tiedämme, että riskit eivät rajoitu EU28, mutta vain johtamalla esimerkillämme me voimme saada muutoksia ICAOn rakennelmiin hyvin positiivisella tavalla. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava herra Salvatore Sakitan. Kiitoksia paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä erittäin paljon sillä, että olette ainut henkilö, joka osaa lausua nimeni oikein. Ei vain tässä salissa, mutta yleensäkin ilmailumaailmassa. Paljon kiitoksia tästä. Tässä käsittelen tiettyjä kysymyksiä, joita herra Brennan ei vielä käsitellyt. Ensinnäkin, miksi äh, British Airways lopetti lennot tuossa ilmatilassa. Tämä liittyy aikaisemmin mainittuun. Jäsenmaa on ensisijaisesti vastuussa ilmatilan käytössä, mutta mikä tahansa jäsenmaa, jolla on tietoa, voi tällaisen NOTAM-tiedotteen julkaista. British Airwaysin tapauksessa tilan kyseessä ei ollut varsinaisesti NOTAM-tiedote, vaan kyseessä oli päätös, jonka British Airways teki äh, se päätti muuttaa lentosuunnitelmaansa. Tämä pohjautui sotilastiedostelutietoihin, ja tämä on asia, jota me olemme tässä käsittelemässä ja ikäossa myöskin käsittelemässä. Meidän täytyy olla varmoja, että kaikki toimijat ja jäsenmaat voivat tehdä samantyyppisiä päätöksiä. Haluaisin tässä korostaa erästä asiaa luonnollisesti lentäminen konfliktialueella on riskialttimpaa. Tämä liittyy ylilentoihin korkealla ilmalohkossa. Ja Tämä koskee sitä, että on saatavilla olevaa tietoa siitä, minkälaisia riskejä siviiliilmailulle saattaa koitua. Meillä on tässä avoin kysymys siitä, kuinka toimia, kun jäsenmaa ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan. Tällainen tilanne on konfliktialueilla. Siellä jäsenmaat eivät ole tilanteessa, jossa pystyisivät täysin velvollisuutensa täyttämään. Jälleen kerran oikea tapa toimia on jakaa tietoa, jotta voisimme saada yhteisen yhteisymmärryksen tilanteesta. Ja tähän Task Force-ryhmä, ähm, on ryhmä pyrkii. Euroopan unionin yhteisen kantaan liittyen on selvää, että jotakin täytyy tehdä. Mutta jälleen kerran ilmailu on kansainvälinen ilmiö. Meidän täytyy muistaa, että MH17 ei ole eurooppalainen ilmaalan toimija. Euroopassa täytyy olla järjestelmä, jonka kautta tietoa voidaan koota ja jakaa liittyen riskeihin, mutta meidän täytyy myöskin tarkastella tämä tilannetta kansainvälisen tiedon keräämisen ja jakamisen kautta liittyen matkustajalintoihin. Sitten vielä pienempi huomio, jos näin voi sanoa, tämä liittyy pääsyyn onnettomuuspaikalle on totta, että liitteessä 13 Chicagon yleissopimuksessa mainitaan oikeudesta päästä onnettomuuspaikalle ja mainitaan velvollisuudesta säilyttää todisteet, jotta voitaisiin arvioida ja toteuttaa oikean tyyppinen onnettomuustutkinta. Luonnollisesti tässä tilanteessa tätä kyseistä aluetta ei mikään siviiliilmailu yleissopimuksen osapuoli kontrolloivan, aluetta kontrolloivat kapinalliset ja tämän vuoksi pääsy alueelle oli hyvin riskialtista. Siperian ylilentokysymys on melko arkaluontoinen kysymys. Siellä on suuria riskejä, erilaisia mahdollisia seuraamuksia, poliittisia seuraamuksia ensinnäkin. Ja tämä ylilento olisi selkeä rikkomus Chicagon yleissopimusta vastaan. Chicagon yleissopimuksessa on äh, suunniteltu hyvin pitkällinen, äh, uskoakseni artiklassa 84 äh, hyvin pitkällinen, jonka kautta tällaisia rikkomuksia käsitellään, mutta se ei aiheuttaisi välttämättä toimia uskoakseni. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Jan Carlo Vuono. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin painottaa kahta asiaa. Yksi liittyy riskien arviointiin ja haluaisin painottaa, kuten jo puheenvuoroni aikana sanoin, niin kaikenlainen riskien arviointi, riippumatta siitä kuinka hyvin se on tehty, liittyy, liittyy siihen kuinka hyvää informaatiota se on, siihen on saatu. Jos me saamme äh, hyvää tarkkaa informaatiota, silloin me saamme aikaiseksi myös hyvän riskinarvioinnin Muuten koko asia on, no ei nyt ihan ajan hukkaa, mutta hyöty on kuitenkin rajallinen. Sen vuoksi haluaisin painottaa jälleen kerran sitä, mitä herra Kies sanoi siitä, että äh, täytyy olla myös äh, hyvänlaatuista äh, informaatiota. Ei ainoastaan se, että saa informaatiota, vaan sitä, että ymmärretään, mikä on relevanttia ja tärkeää informaatiota turvallisuudelta. Toinen asia liittyy matkustajille annettavan informaation. Te olette varmasti kaikki lentoyhtiöiden asiakkaita ja teillä on asiakaskortit ja te voitte nähdä kartasta, missä lennetään ja mitä, missä mennään. Ja muuten kapteeni kertoo teille, missä mennään, missä lennetään. Eli ei tämä ole asia, mitä piiloteltaisiin, mutta strategisella tasolla on tiettyjä asioita. Ensimmäinen liittyy turvallisuuteen. Me emme halua, että ihmiset, joilla on erilaisia intressejä, tietävät myös, missä meidän koneemme ovat. Me emme halua helpottaa terroristien elämää entisestään – ja toisekseen teidän täytyy ymmärtää, että lentosuunnitelmat muuttuvat ja voivat muuttua hyvin merkittävästikin taktisella tasolla. Eli äh, sen jälkeen, kun ovet on suljettu, annetaan äh, lentolupa ja siinä vaiheessa me vasta saamme sen lopullisen tiedon. Ja lennon aikana kapteenin täytyy esimerkiksi välttää tiettyjä ilma, ilmasto-ongelmia. Minä olen itse pilottina joutunut 200 maililla kiertämään myrskyjä. Eli tämä on kaikkisesta taktista riskiarviointia, joka tehdään lennon aikana lennon turvallisuuden kannalta. Ja miten tätä nyt voitaisiin etukäteen kertoa, niin sehän on täysin mahdotonta. Sitten Patrick Key. Yes, there was a question Täällä esitettiin kysymys herra Bahin suulla turvallisuussuosituksista. Kuinka sitovia EASan suositukset ovat? No, suositukset ovat suosituksia, ne eivät ole sitovia. Me julkaisemme suosituksen Tel Avivin lentojen keskeyttämisestä heinäkuussa ja kaikki lentofirmat yhtä ottamatta noudattivat tätä. Eli hyvää suosituksessa on se, että se ei välttämättä ole sitova, mutta se pakottaa ne, jotka eivät noudata suositusta. Ne joutuvat suorittamaan ylimääräisen riskiarvioiden. Niiden täytyy pystyä perustelemaan, miksi he ovat sitä mieltä, että he voivat olla noudattamatta suositusta. Eli minun mielestäni suosituksista löytyy paljonkin mahdollisuuksia. Sitten esitettiin kysymyksiä Notam-asiakirjoista ja siitä, miksi me emme saaneet näitä asiakirjoja. Me emme vastaanota Notam-asiakirjoja. Me emme ole eh, sellainen viranomainen, joka ne saisi eh, vastaanottaa. Siis joka päivä näitä julkaistaan tuhansia kautta maailman, eli me emme ole tällainen virasto, me emme vastaanota ja prosessoi Notam-asiakirjoja. Meidän täytyy varmistaa se, että silloin kun kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran kuudessa kuukaudessa tai kerran vuodessa, kun eteemme tulee NOTAM, josta löytyy tietoa ilmatilan sulkemisesta turvallisuussyistä, niin silloin meidän täytyy varmistaa se, että EASalle ilmoitetaan, ja tätä meidän täytyy työstää. Sitten mitkä lentoyhtiöt päättävät lentää minkäkin alueiden ylitse. Voisin antaa toisen esimerkin, Afganistan. Me tiedämme, että kyseessä on sota-alue. Me tiedämme, että me lennämme Afganistanin yli. Näin on tehty jo vuosikausia. Mutta haluaisin viitata siihen, mistä Roa Foster ja herra Siide puhui. Tässä on kysymys uuden tyyppisestä uhasta. Ja uuden uhan edessä, kyllä, toki meidän täytyy miettiä uudelleen, onko Afganistan ylilento turvallista nyt, kun tiedämme, että terroristit voivat käyttäen hyväksi Ukrainan esimerkkiä. Ne voivat harjoittaa toimintaansa tätä kautta. Eli meidän täytyy löytää uusi paradigma, jolla hoidetaan tämä ongelma. Sitten Afganistanin tapauksessa Yhdysvallat esti Afganistanin ylilennot omilta lentoyhtiöiltään. Me EASassa välitimme tämän tiedon kaikille jäsenvaltioille – ja kaikille eurooppalaisille lentoyhtiöille. Siis me emme voi esittää kieltoja. Meillä ei ole tiedostelutietoa, joka mahdollistaisi sen, että kyllä todellakin turvallisuusriski on äärimmäisen korkea Afganistanin kohdalla ja tältä, tästä syystä teemme suosituksen ilmatilan välttämisestä. Me sanoimme, että yhdysvaltalaiset ovat kieltäneet kaikki ylilennot Afganistanissa ja tästä syystä te lentoyhtiöt ja te jäsenvaltioina voitte itse harkita sitä, onko teidän mielestänne Afganistanin ylilento turvallista. Tämä ei ole täysin tyydyttävä ratkaisu. Meidän täytyisi löytää mekanismeja, joiden kautta me voimme eh, hieman liittää lisätietoa tähän annettuun tietoon. Minun mielestäni meidän ei tulisi Euroopassa sokeasti seurata, noudattaa kaikkia amerikkalaisten tekemiä päätöksiä, mutta ne tulisi ainakin ottaa huomioon. Ja minun mielestäni meillä täytyy, meidän tulee miettiä sitä, miten me muodostamme oman kannamme jonkin asian turvallisuudesta. Kiitos. Ja sitten herra Baldwin. Mm, once again. Paljon kiitoksia jälleen kerran. Tämä keskustelu on erittäin hyödyllistä ja toivottavasti hyvä puheenjohtaja kyseessä ei ole viimeinen tilaisuus, kun keskustelemme aiheesta. Ähm, olisi hienoa, että voisin palata tänne valiokuntaan käsittelemään näitä asioita teidän kanssanne. Äh, nopeasti käsittelisin muutamia asioita ja kysymyksiä, joita komissiolle äh, suunnattiin äh, liittyen tähän kuuluisaan tutkahäiriö tapahtumaan kesäkuussa. Olen hyvin paljon Frank Brannin kanssa samoilla linjoilla. Ähm, haluan olla hyvin selväsanainen. Komissio on sitä mieltä, että tämä tapahtuma oli kyllin vakava, jotta se tulisi tutkia ja olemme eurokontrollien jäsenmaiden kanssa äm, tutkimassa tapahtumaa. Tutkimus on käynnissä. Sitten Marineskun kysymys kysymykseen liittyen te kysytte suoraan meiltä, onko komissio valmis astumaan kehään ja tarjoamaan uutta säätelyä näillä aloilla. Minulla olisi kolme huomiota, jotka haluaisin tehdä. Ensinnäkin olen aidosti sitä mieltä, että on tärkeää olla kiirehtimättä. Voimme säädellä nopeasti ja sitten hitaasti katua, enkä haluaisi tehdä näin liikennealalla. Toisekseen yleisesti ottaen nyt tänään syyskuussa, 4. päivä syyskuuta, tulla uusien aloitteiden kanssa erityisesti liittyen kun liittyen tilanteeseen, jossa meillä on äm, pian uusi äm, vastuuhenkilö liikennealalla. Ja sitten erityisesti liittyen erääseen asiaan viitattiin, meillä ei ole äm, niin tuo kovaa dataa äm, sotilas tiedustelun alalta. Tämä ajatus, että komissio nyt tarttuisi asiaan, ei mahdollisesti ole mahdollinen toteutettavissa oleva tai edes laillinen ratkaisu. Tässä olette varmaankin paneelisteilta kuulleet yhdellä äänellä, että tietoa tulisi jakaa enemmän. Olemme samaa mieltä siitä, jäsenmaiden tulisi jakaa tietoa enemmän. Olemme huolissamme siitä, että missään tilanteessa minkään jäsenmaan toimija ei pitäisi joutua kaupallisesti epäsuotuisaan tai erityisesti ei milloinkaan turvallisen uuden kannalta epäsuotuisaan asemaan. Henkilökohtaisesti näistä meidän, meidän pitäisi olla varmiita menemään askel pidemmälle ja tarkastella sitä, olisiko mahdollista luoda yhteinen eurooppalainen, ei Euroopan unionin, vaan eurooppalainen riskiarviointijärjestelmä. Me emme ehkäpä ole valmiita vielä tällaista tietoa yhdessä keräämään, mutta kuten Patrick tässä mainitsi, meillä on olemassa äm, Euroopan ulkosuhdehallinnon, ähm, sotilastiedustelun tiedustelun muiden äh, tahojen kanssa järjestelmiä, joita käytetään mielessä, että voisimme käyttää näitä olemassa olevia tiedonvaihdon kanavia hyödyksi. Ja toinen mahdollisuus olisi äh, rakentaa olemassa olevan jo äh, siviiliilmailussa käytetyn terrorismiarviointitiedon ja kokemuksen pohjalle. Tässä meillä olisi todellista asiantuntijuutta siitä, kuinka voimme välttää mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Tämä on jotakin, mitä tulevaisuudessa voitaisiin mahdollisesti tehdä. Äh, tämän huomion halusin siis esittää. Sitten tässä Herbaneski mainitsi monia hyvin tärkeitä asioita. Jälleen kerran haluaisin korostaa sitä, että oliko, olipa sitten kyseessä äh, yhteinen eurooppalainen ilmatila plus tai mikä tahansa muu aloite, turvallisuus tulee ensin. En usko, että yhteisen eurooppalaisen ilmatilan aloitteessa on suoria vaikutuksia tässä käsiteltyyn ja äh, tämä 216 äh, asetus äh, EASan kannalta on myöskin asia, jota voitaisiin jälleen kerran tarkastella uudelleen. Toivottavasti olette tyytyväisiä vastauksiin, joita olemme tarjonneet kuten mainittua, suora rikosoikeudellinen vastuu on näillä henkilöillä, jotka ovat niin kutsutusti nappia painaneet. Me tarkastelemme tätä asiaa ja tutkimista niin nopeasti kuin mahdollista. Mainitsen tämän, sillä mielestäni on aihetta muistuttaa itseämme siitä, että jos nämä pahat henkilöt ovat todellakin liikkeelle haluavat tehdä pahojaan. Me emme aina heitä pysty pysäyttämään. Me emme aina siihen pysty, mutta meidän tulee tutkia asiaa. Ei ole komission rooli eikä kenenkään muunkaan rooli ö, sanoa, että me emme ole vastuussa. Ja sitten te kiinnitte huomioon tähän British Airways-tilanteeseen ja lisätietoon. Tässä kaikki, mitä voin sanoa, on se, että me tarkastelemme kaikkia näitä kysymyksiä. Minä en ole tietoinen, että mikään toimija tai mikään kansallisen toimijoiden joukko olisi saanut mitään etuoikeutettua tietoa, joka olisi tehnyt mahdolliseksi heille valita turvallisemman reitin kuin joku muu. Minulla ei ole tietoa, että näin olisi tapahtunut, mutta tarkastelen asiaa jonka toitte esiin. Te myöskin tiedustelitte teknologisista edistyksestä siitä, olisiko satelliittitietoa mahdollisuus käyttää. Jälleen kerran tämä liittyy sotilastiedon saantiin. Kuten tiedätte, Galileo on täysin siviili hanke, mutta asia on jotakin, mitä olisi syytä tarkastella tulevaisuudessa. Ja sitten matkustajatietoihin liittyen. Tässä haluan korostaa sitä, että kyseessä on asia, joka suuresti kiinnostaa ihmisiä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon tiettyihin, tiettyihin ongelmiin, jotka siihen liittyvät. Kuten tässä mainittiin, meillä on edessämme uuden tyyppisiä konflikteja, ja meidän täytyy harkita sitä, voimmeko mennä vielä pidemmälle tiedon annattamisen alalla, mutta tässä ei ole mitään sellaista maagista ratkaisua, joka näitä uusia tiedonjaon välineitä toisi. Äh, kuten Salvatori mainitsi, komission kanta on se, että kaikki uhat siitä, että Venäjän viranomaiset kieltäisivät ylilennot, olisivat mahdollis- mahdottomia hyväksyä. Tässä hyödyllinen kommentti on se, että he eivät ole näin toimineet, sillä tiedettävät, että jos niin tekisivät, menettäisivät erittäin suuresti rahaa. Tämä on äh, hyvä argumentti. Ehkäpä, jos venäläiset eivät ole ilmatilaa sulkeneet, se johtuu siitä, että rahallinen hyöty on niin houkutteleva. Ähm, sitten RAM, liittyen siihen, pitäisikö meidän aloittaa omia tutkimuksiamme näihin asioihin liittyen ja hypätä kehään. Ymmärrän huomioon, mutta minun täytyy korostaa teille jälleen kerran sitä, että meillä ei ole mitään muodollista roolia onnettomuustutkinnassa. Komissiolla ei ole roolia. Tämä on hyvin selkeä asia. Se on selkeästi jäsenmaiden kanssa määritelty. Ja onnettomuustutkinnan aloittaminen on ollut nopeaa. Me odotamme DSPn alustavaa onnettomuustutkintaraporttia ja me haluaisimme osoittaa, että tämä liite 13 puitteista, joka on toiminut vuosia, on yhä toimiva. Olkaa hyvä ja muistakaa, että tähän liittyy erillinen tutkinta, rikosoikeudellinen tutkinta, joka on myöskin käynnissä. Joten en haluaisi tähän komission näkökulmasta tähän asiaan hypätä mukaan. Ja sitten Frank Brennanin huomioon liittyen, liittyen siihen, miten me teemme tämän näiden hirvittävien islantilaisten tulivuorten suhteen. Tulivuori ei vielä ole purkaantunut, mutta joka tapauksessa uskoakseni me olemme valmiita. Meillä on paremmat menettelyt olemassa. Paljon on tehty EASAn kanssa yhteistyössä. EASA on julkaissut turvallisuustiedotteen tähän kysymykseen liittyen luonnollisesti Eurocontrol hallinnoi asiaa. Toivottavasti tilanne on nyt parempi kuin oli viime kerralla. Pahoittelen hyvä puheenjohtaja, että puhuin näin pitkään. Kiitoksia. Damit ist unsere No niin, kiitos. Näin sitten olemme vieneet päätökseen. Keskustelemme tästä hyvin hankalasta tapauksesta. Toivomme luonnollisesti, että tästä vedetään oikeanlaiset ja tarvittavat johtopäätökset. Ja kiitän meidän asiantuntijoitamme samoin kuin kaikkia muitakin, jotka osallistuivat keskusteluun ja esittivät oikeat kysymykset. Ja toivon mukaan saitte vastauksen. Keskustelu jatkuu. Luonnollisesti tarvitsemme eurooppalaista ja maailmanlaajuista ratkaisua tällaisiin konfliktitilanteisiin. Kiitokset kaikille ja jatkamme jälleen kello 15, jolloin kuulemme Italian matkailuministeriä.